Gut, liebe Kolleginnen Kollegen, dann eröffne ich die Sitzung. kollegat Tavan, kokouksen. Ensinnäkin kysyisin, onko kommentteja siihen liittyen, että Saksan ARD eli yleinen tai julkinen televisioyhtiö täällä nauhoittaa, siihen komotuksia? Ei, selvä. Tervetuloa ARD. Sitten olette kaikki saaneet esityslistan. Edustaja Scholz haluaisi kohtaan 12. Ecuador haluaisi siirtää sen huomiseksi kohdan 17 jälkeen. Onko tähän muita kommentteja? Ei ole puheenvuoropyyntöjä. Selvä. Sitten esityslista on näin lyöty lukkoon. Kohta kaksi pöytäkirjan hyväksyminen. Tässäkin toimimme kuten aina. Jos kokouksen loppuun mennessä ei ole tullut huomioita, niin pöytäkirjat on hyväksytty nykymuodossa. Kohta kolme, puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin viitata siihen, että tämäkin kokous lähetetään suorana verkkoon. Ja lähtökohta on, että no kun tänään keskustellaan EU-Kanada-sopimuksesta SETAsta, niin varmastikin on enemmän katsojia kuin tavanomaisesti, jotka siis seuraavat tätä live-lähetystä. Tervehdin olen kaikkia sydämellisesti Lontoosta, Lyneburgiin ja ajan Lissaboniin asti. Tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Ja tämä on ilo mutta toisaalta myös surullinen uutinen, sillä Tatjana Matsikova, joka on ollut pitkään sihteeristössämme ja palvellut meitä erinomaisesti ja tukenut meitä. Nyt hän kuitenkin siirtyy muihin tehtäviin. Hän on nyt yksikön päällikkönä laajennusyksikössä DG Expo pääosastossa. Tatjana, kiitoksia kovasti tehdystä työstä ja kaikkea hyvää jatkosi kannalta. Dann noch eine inhaltliche Mitteilung. Sitten vielä sisällöllinen ilmoitus, mitä tulee VTOssahan neuvottelut käyvät kuumina ympäristötavaroista. Siellä ystytään Genevessä 19-23. syyskuuta oli keskustelukierros taas siellä käsitellään tätä tekstiä, jota nyt sitten tarkennetaan ja ehkä jo seuraavalla neuvottelukierroksella lokakuun lopussa saadaan päätöksen, eli ympäristötuotesopimus on hyvällä tiellä. Kohta neljä. Käynnissä olevien kolmikantaneuvottelujen tilanne. Tällä hetkellä on yhdet kolmikantaneuvottelut käynnissä. Niitä ei ole vielä saatettu päätökseen. Tiedätte, että neuvotteluryhmä ja komissio ja neuvosto tapaavat 15, sopivat 15. kesäkuuta yhteisestä poliittisesta selityksestä konfliktimineraaleista. Ja nyt sitten tekstiä, tai se pitää saada tekstiin, vaan tuo täytäntöön totta kai. Siitä oli valmisteltu 27. syyskuuta oli tekninen tapaaminen. Siellä käytiin näitä keskeisiä kohtia ja siirrettiin niitä sitten osaksi tekstejä. Tänä iltana intakokouksen jälkeen varjoesittelijät sitten tapaavat ja jatkavat työtä ja arvioivat, analysoida tilannetta. Sitten tekninen kokous on myös suunnitella 19. lokakuuta pidettäväksi. Ja siellä sitten työstellään tekstiä niin pitkälle, että ehkäpä marraskuussa sitten saadaan lainsäädäntöteksti valmiiksi. Ja se on mielestäni tärkeä askel kohti reilua konfliktialueiden rakaneiden käsittelyä. Tulemme kohtaan viisi, hyvät naiset ja herrat. Ja sehän on kokouksemme tärkein osio tänä aamuna. Keskustelemme siis taas äh, neuvoteltavissa olevasta EUn ja Kanadan kauppasopimuksesta tunnettu nimellä SETA, tämä talous- ja kauppasopimus siis. Se on tulossa nyt parlamentin käsittelyyn käsittelyyn taustaksi vielä sen verran, että jo pitkän aikaa vuodesta 2009 neuvotellaan Kanadan kanssa kattavasta taloussopimuksesta. Alustava teksti oli 2014 pöydällä, mutta Euroopan parlamentti tuli väliin osittain sen takia. Teksti nyt sitten on taas juridisessa tarkastelussa sitä muutettiin mittavasti. Yksityiset tuomioistuimet on poistettu tekstistä. Ja uusi julkisoikeudellinen järjestelmä ottamassa käyttöön. Se on tavoitteena Eli 29. helmikuuta sitten olisi, tai oli uudelleen tarkasteltu teksti, jota heinäkuusta lähtien on sitten saatu kaikille kielille käännettyä. Ja paljon keskustelua on käyty siitä täällä parlamentissa, mutta myös muuallakin julkisuudessa. Me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että neuvostossa neuvostossa valmistelutyöt neuvoston päätelmiä varten 18. Helmi- lokakuuta varten, eli ensi viikolla – ovat meneillään. Tänään 12. lokakuuta Koreper-kokous järjestetään. Siellä on varmasti selvät suuntaviivat neuvoston päätöstä varten 18. lokakuuta varten ja valmistellaan sitten tiedätte, että 18.10. Tavoitteena on, että neuvosto päättää siitä, josko sopimus on valmis allekirjoitettavaksi ja ovatko kaikki 28 jäsenvaltiota valmiit tämän sopimuksen yhteisesti allekirjoittamaan. Tiedätte, että paljon keskustelua on ollut ja sopimuksesta, tai sopimus on määritelty sekasopimukseksi, eli on eurooppalainen toimivaltaosuus, ja me Euroopan parlamenttina sitten valvomme, kontrolloimme sitä ja arvioimme sitä ja päätämme siitä. Ja sitten on elementtejä, jotka liittyvät kansalliseen toimivaltuukseen. Sen takia sekasopimus on kyseessä ja tämän takia tarvitaan allekirjoitukset kaikilta yksimielisesti. Se oli yksi elementti toiseksi. Ilmeisesti on suuri osa Eurooppa-vastuuta ja pienempi osuus kansalaista vastuuta, kansallista vastuuta. Ja tämä jako tämän sekasopimuksen myötä tarkoittaa sitä, että pitää sopia, että mitkä osuudet sopimuksesta ovat kansallista toimivaltuutta. Ja neuvostokin, neuvosto tulee tästäkin sitten 18. päivä päättämään. Näin ollen selvitetään kysymykset, jotka liittyvät siihen, että mitkä osiot, no koska suurin osa kuuluu eurooppalaisen kompetenssiin, niin sitten parlamentin äänestyksen jälkeen tästä päätetään Haluaisin tätä korostaa, että toiminta ei tule ennen kuin Euroopan parlamentti on antanut kyllä myöntymyksensä tälle sopimukselle vuodesta 2009 lähtien, siis käytännössä katson Lissabon sopimuksen myötä näin on, ja näin ollen ei tule mitään soupaamista ja huopaamista. Päätös on meidän, että saadaanko tämä sopimus menemään eteenpäin vai ei jäsenvaltiot asettavat sen sitten voimaan totta kai sitten, kun kaikissa parlamenteissa on tämä sopimus hyväksytty. Ja kolmanneksi asia, josta ministerit tulevat keskustelemaan 18. päivä lokakuuta, on sopimusta seuraava yhteinen selitys. Se antaa tiettyjä selvityksiä, sopimukseen. Eli 18.10. neuvostossa tehdään päätöksiä. Eli että kun neuvosto sitten päättää EU-Kanadan huippusopimuksesta 27. päivä lokakuuta, niin silloin, tai siis silloin mahdollisesti se voitaisiin allekirjoittaa ja Euroopan parlamentti sitten voi tästä koko paketista sopimuksesta neuvotella tai pohtia, keskustella. Kuitenkin tänään keskustelemme sopimuksen eri osioista. Se on valmistautumista meidän parlamentaariseen keskustelumme, Meillä on ilo, että tänään paikalla on viisi asiantuntijaa. Herra Pekka Pesonen, Kopa Kojekan pääsihteeri, missä hän on, herra Pesonen? Siellä. Hyvä. Tervetuloa. Rova Luisa Santos. Hän on Business Europein kansainvälisten suhteiden johtaja. Tervetuloa. Sitten herra Ian Pritchard. Hän on arkkitehtien Euroopan neuvoston pääsihteeri. Tervetuloa Rova Penny Clark. Hän on varapääsihteeri Euroopan palveluunionin järjestössä. Sitten Rova Nina Renshov, eurooppalaisesta terveysjärjestön allianssista. Hän ei ole vielä paikalla. Ehkäpä hän tulee sitten vielä turvallisuusten jälkeen tänne paikalle. Seuraavaksi asiantuntijoille antaisin sitten puheenvuoron. Viisi minuuttia kullekin. Sitten esittelijämme edustaja Fabriks. Tervetuloa hänellekin. Ja sitten sen jälkeen poliittisten ryhmien edustajat, sanoisin kolmisen minuuttia kullekin. Ja sitten on mahdollisuus kaikille muille edustajille pyytää puheenvuoroa ja reagoida. Odotan innolla, tai siis minusta on hienoa, että Kanadan suurlähettiläs Costello on täällä paikalla. Tervetuloa herra Kostello, Annan hänellekin sitten puheenvuoron, kuten myös Euroopan komissiolle. Ja lopussa sitten vielä annetaan puheenvuoro esittelijällemme. Siinä ohjelma tälle ensimmäiselle keskustelulle sidosryhmien kanssa EU-Kanada-sopimuksesta. Anna nyt puheenvuoron herra Pesoselle. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Dear Chairman. Puheenjohtaja, kunnianarvoiset jäsenet, on ilo olla täällä tänään puhumassa strategisesti tärkeästä asiasta eli CETA-sopimuksesta. Copacosegassa viljelijäjärjestössä Meistä tämä on valtavan tärkeä aihe, erityisesti strategisesti. Ennen kuin esitän johtopäätökset paketissa, mainitsen muutaman meille tärkeän asian. Kuten ehkä tiedätte, viljelijät ovat erittäin kiinnostuneita markkinoille pääsystä ja sitä koskevista säädöksistä. Tässä sopimuksessa se on kivulian osa sopimusta erisesti porsaan lihassa ja lihassa. Se mahdollisesti hä- häiritsee ervomarkkinoiden toimintaa, mutta täytyy myöntää, että kanalaiset neuvottelukumppanit ovat hyväksyneet joitakin standardeja, jotka meistä ovat tärkeitä Euroopassa, erityisesti hormonivapaa pihvi, liha ja erityisesti kiintiöiden hallinnointi. Se ää, äh, rajoittaisi volyymeja markkinoille. Ja sitten, jos ajatellaan yleisiä huolenaiheita, jotka koskevat eurooppalaisia tuotantostandardeja, ja tässä alle viivasimme hormonivapaata lihaa. Ja sitten että kannalaiset ovat hyväksyneet tämän. Ja porsaalihasektorilla sektorilla se on erittäin tärkeää. Um, uh, we would like to point out to you, honorable members. Sitten toteaisin, että kanalaiset neuvottelijat ovat osittain hyväksyneet sen, että EUta pidetään yhtenä yksikkönä, joka on valtavan tärkeää meille, koska se helpottaisi me, meidän vietiämme kolmansiin maihin. Se on valtavan tärkeää ja ja se avaa selvästi uuden luvun Euroopan kauppapolitiikan neuvotteluissa. Sitten maita puolella meillä on enemmän tällaisia puolustuksellisia etuja siinä siitä näkökulmasta parantunut pääsy Kanadan markkinoille on myönteistä. Jotkut osat maiden tuotanto ovat täysin vapautettuja ja se on meistä myönteistä. Ja juustossa meillä on jotakin mahdollisuuksia hyödyntää markkinoille pääsyä täysin kaikille juustoille. niiden ostolajien lisäksi siellä sellainen on ollut jo. Me rohkaisemme sitä, että Euroopan unioni kiinnittäisi huomiota vientitoimien hallinnointiin samalla linjoilla, mitä sanoin naudanlihasta ja porsanlihasta. Joka tapauksessa me olemme erittäin tyytyväisiä, että Kanadan markkinoille pääsee parantun viini vapauttaminen on tärkeää, koska vain muutama vuosi sitten – parlamentin päätöksenteon seurauksena. Erityisesti Viini kärsi Kanadan vastatoimista. Ja olemme oikein tyytyväisiä, että meillä on johdonmukaisempi markkinoille pääsy myös osavaltioiden provinssiatasolla siis mä myös myönteistä maantieteistä että on hyväksytty, se on askel eteenpäin. Ongelma ei ratkaistu sataprosenttisesti, mutta se on kuitenkin hyvää. Ja tämä on valtavan tärkeää muillekin kauppasopimuksille, joiden parissa Eurooppa työskentelee. Ja tämä on merkittävä parannus menneisyyteen nähden. Totesin myös, että Euroopan viljelijät ovat äärimmäisen tyytyväisiä, että lannoitemarkkinat vapautetaan täysin ja, ja, ja saamme tuotantopanosmarkkinoilla kilpailukykyisiä hintoja. Ja lopuksi totesin, että viljelijöiden kannalta Kanadan sopimus on pakettisopimus. nämä merkittävää edistymistä, jotakin vaikeita kohtia, kuten markkinoille pääsy, mutta vakaasti uskomme, että tämä on strategisesti tärkeää EUlle. Sen täytyy olla uskottava kumppani kansainvälisellä tasolla alueella – jossa EU pitäisi saavuttaa merkittäviä etuja, eli korkealaatuisten maataloustuotteiden vienti kolmasiin maihin. Me uskomme, että Kanada, tämä Kanadan sopimus helpottaisi meidän suuntautumistamme monen keskeisissä kauppasopimuksissa. Markkana on, Kanada on poliittisesti tärkeä kumppani ja ehkä ei niin herkkä kumppani kuin jotkut muut maat, jotka ehkä tunnettekin jo hyvin, niin sanoisin, että Euroopan viljelijät tukevat seta pakettia, jos hallinnolliset menettelyt selkeytetään ja niitä valvotaan. Kiitos, että sen puhuit tänään. Thanks a lot, Mr. Personen, and now I give the floor. Kiitos, herra Pesonen. Nyt rouva Santos, olkaa hyvä. Good morning and thank you for inviting us. You all received... Kiitos, kiitos kutsusta. Saitte eilen Kanadan ja Euroopan yrityksiltä julkilausumaan pieniltä ja suurilta. Se osoittaa, mitä tukea yritykset antavat tälle sopimukselle, mutta yritän olla konkreettinen ja selittää, miksi me tuemme SETAa. Yritän antaa kaksi sopimusta. Kun aloitimme nämä neuvottelut seitsemän vuotta sitten jo, olimme hyvin skeptisiä. E, olisiko Kanada valmis toimimaan provinssitasolla. Tämä oli hyvin tärkeää, erityisesti kahdelle alalle, julkiset hankinnat ja palvelusektori. Kanada pystyi tässä saavuttamaan tavoitteita. Provinssit saatiin mukaan neuvottelupöytään alusta asti. Tämän myötä saatiin ennennäkemättömät markkinoille pääsyt alueelle, joka on hyvin tärkeä EU-liiketoimille, jossa me offensiivisia yleensä kohtaamme useita esteitä, jos halutaan päästä julkisiin tarjouskilpailuihin federaali- tai sen alitasolla. Eli julkiset hankinnat, avainalue, jossa onnistumme saavuttamaan mitä halusimme. Toinen asia, palvelut. En nyt mene yksityiskohtiin, sillä tämä tulee ammattipätevyyksien tunnustamisen. Kollegani paneelissa puhuu siitä lisää, mutta on selvää, että sekin on osa-alue, jossa meillä on paljon intressejä, kohtaamme eri esteitä osittain siksi, ettei meillä ole avoimuutta menettelyissä, tarjota palveluita tietyissä maissa. Tässäkin kohtaa uskomme, että selkeyttä saadaan lisää ja näkyvyyttäkin lisää palvelutarjoajillemme, mutta korostaisin vain yhtä osa-aluetta, joka on hyvin tärkeää, nimittäin kyky sietää ihmisiä tilapäisesti. Tiedämme, että tämä on hyvin tärkeää eurooppalaisille yrityksille, kun aloitetaan uutta liiketoimintaa Euroopan ulkopuolella. Pitää varmistaa, että voimme tarjota asiantuntijuutta ja osaamista. Tätä varten ihmisiä, ihmiset pitäisi olla liikkeelle. Tässäkin kohtaa Eukanon sopimus asettaa hyvän vertailukohdat muille neuvotteluille. Kollegani mainitsi jo osa-alueen, joka liittyy jostain maatalouteen, nimittäin nämä maantieteelliset alkuperänimitykset olen Portugalista, tulen etelästä, Etelä-Portugalista, joten meillä on tässä erityisintressit ja saavutin mielestäni useita tärkeitä asioita. Tietenkin emme saaneet kaikkia, mutta 173 alkuperämerkintää on melko hyvä luku ja se on tärkeää. Kuten sanottiin aikaisemmin, se on myös hyvä ennakkotapaus muille sopimuksille, joten portviini, Branapadamu, oliiviöljy, champagne ja muita tuotteita, joissa on hyvin kilpailukykyisiä, joissa meillä on suuret intressit pelissä. Ne tunnustetaan sitten myös kannassa, mikä on tärkeää. Sitten tariffit. Tässä puhun taas sektorista, joka koostuu pääosin pk-yrityksistä, tekstiili- ja vaatetusala tällä hetkellä. Jos viemme suomalaisen tuotteen Kanadaan, oli kyse teepaidasta tai lakanoista, pitää maksaa 80-70 prosenttia veroja, tai vientiveroja, kun taas kanalaiset maksavat korkeintaan 12 prosenttia. Joten sopimuksen myötä voimme viedä tullittomasti Kanadaan, mikä tuo uusia mahdollisuuksia, mutta se on myös tapa asettaa yhtäläiset eurooppalaisten ja kanalaisten yhteyden välillä. Mitä tulee myös sääntelyalaan, olemme saavuttaneet tiettyjä saavutuksia ja parannuksia. Voimme tarjota tuotteitamme halvemmilla hinnoin. Annan vain esimerkin alkoholialalta. Se, missä haluamme viedä tuotteitamme, meillä oli nämä velvollisuus sekoittaa niitä keskenään. Tai laittaa ne samaan kategorian nyt, tämä ei enää ole velvoite EU-tuotteille. Eli nyt on yhtäläiset toimintaedellytykset myös suhteessa kanalaisiin yhtiöihin. Meidän näkökulmastamme SETA on hyväksi yrityksille, mutta SETA on saattanut tavoitteita muilla useilla osa-alueilla ja olemme huomanneet viime kahden vuoden aikana ennennäkemätöntä työtä sekä Kanadassa että EU-ssa. Molemmat ovat pyrkineet puuttumaan yleisön huoliin, ihmisten huoliin, paljon huolenaiheita on kriittisillä osa-alueilla, oliko se kestävyydestä, julkisista palveluista tai investointisuojasta. Ja uskomme, että sopimuksen myötä, mutta myös julistuksessa toivomme siis, että selkeyttä saadaan lisää näihin asioihin. Molemmat osapuolet varmasti ovat tehneet kaikkiensa puuttuakseen näihin huolenaiheisiin. Kaiken kaikkiaan meistä tämä on erinomainen sopimus, hyvin kunnianhimoinen ja edistyksellinen sopimus jossa saavutetaan tavoitteet ei vain eurooppalaisille yrityksille, mutta myös kanalaisille yrityksille. Ja lopussa se on varmasti hyväksi myös yhteiskunnalle. Kiitos. Thanks a lot. Kiitoksia. Rova Santos nyt puheenvuoron saa herra Pritchard. Um, I'm from the architect. Kiitos. Edustan erityisjärjestöä eri aloilta. Siellä on esimerkiksi kauppakamareita, ja riippumattomia ammattijärjestöjä. Meidän intressimme ovat olleet ammattilaisten palvelut ja keskinäisen tunnustamisen sopimuksesta on painittu Kanadan vastaavan kanssa. Kanadan viranomainen, joka antaa arkkitehtuurilupia. Päämotiivi neuvotteluihin oli aiempi 90-luvulla tehty työ, kun kansainvälisiä standardeja kehitettiin arkkitehtien maailmanjärjestön kautta ja myöskin Unescon koulutusperuskirjan kautta, johon vaikutimme. Perustasopimuksellemme on, olemme käyttäneet mallia, joka meni VTOlle ensin tilintarkastajilta ja äskettäin sitä on käytetty liite XYn pohjana, joka koskee siis ammattilaisten palveluja koskevaa kappaletta. Se koskee viiden vuoden koulutusta ja kahden vuoden harjoittelua. Vaikeudet, joita on tullut eteen, liittyvät erityisesti koulutusjärjestelmien eroihin. Ne ovat Kanadan alueiden ja provinssien välillä kovin erilaisia. Ja tietysti koulu, koulutus on subsidiariteettiperiaatteen alainen Euroopassa. Eli koulutus, mutta myös sääntely. Monet maat sääntelevät tittelejä, on ennakkosääntely, toiset sääntelevät toimintaa, eli jälkikäteisjärjestely. Jotkut jäsenvaltiot EU-ssa eivät käytä harjoittelulle täsmällistä määritelmää esimerkiksi. Nämä ovat olleet haasteita meille Olemme silti yrittäneet selvittää, että standardimme ovat korkeatasoiset ja vaikka ei ole samanlaiset järjestelmät, ne ovat vastaavat. Olemme pystyneet ottamaan huomioon ammattipätevyysdirektiivin. Erityisesti siellä artiklassa 46 määritellään arkkitehtuurikoulutuksen piirteet ja kaikkien äh, tutkintojen äh, tai niiden, joilla on tutkinnut, niin ne olisivat kelpoisia. Yksi jatkovaikeus, joka täytyy voittaa, oli, että miten määritellään eri tiedot, erityisesti kyky liittyen sääntöihin ja rakennusdokumentointiin. Eli mieluummin kun että yksilöitä haastateltaisiin, niin olemme sopineet järjestelmästä, jossa tiedot voidaan saada lyhyellä verkkokoulutuksella. Sitten lopuksi jatkovaiheesta. Olenkin jo briefannut koordinointi, koordinaattoriryhmää Kanadan lupalautakunta tapaa MREstä hyväksyäkseen tämän kuun lopussa. Sitten briefaan eu kilpailuviranomaisia ja oma yleiskokouksemme tarkastelee sopimuksen hyväksymistä joulukuussa. Joten loppujen lopuksi MRI pitäisi allekirjoittaa puolivälissä ensi vuotta todennäköisesti vuosikokouksessa lupaelimille ottavassa. Ja sitten viimeinen asia, joka jää ratkaisettavaksi on, että miten pitäisi toimeenpanna kansainvälisessä oikeudessa. Meidän ajatuksenamme oli ilmoittaa sopimusluonnoksesta komissiolle ja sitten Kanadan liittohallinnon edustajille. Ja myöskin ottaen huomioon SETAan MRI-valautakunta. Täytyy kuitenkin muistaa se, että ammattilupa-asia ovat provinssialuehallinnon alaisia Kanadassa he ehkä haluavat allekirjoittaa sopimuksen suoraan meidän kanssamme ja perustaa oma hallintokomitean asiaa valvomaan. Tässä nähdään, että selkeästi on suuria mahdollisuuksia sitoa kaikkiin 28 jäsenvaltion ammattilaiset, jos se tehtäisiin SETAn ja keskinäisen tunnustamisen lautakunnan kautta. Muuten tietysti kaupan pääosaston kanssa ollaan läheisissä yhteyksissä ja kartoitamme sitä, että miten tämä saadaan loppuun saatetuksi. Kiitoksia. Kiitos, herra Pritchard. Nyt puheenvuoron saa Rova Clark. Thank you very much. Good... kiitoksia, hyvää huomenta. Kiitos kutsusta. Meillä on neljä diaa. Ja Meillä myös lyhyt paperi yksityiskohdista ja Johanna ystävällisesti auttaa näyttämään diat. Minun järjestäni, kuten monet liitot, meillä on huolenaihe tässä tästä, emmekä tue sen ratifiointia ja vetoamme siihen, että ette tue sitä, setaa. Meillä on paljon argumentteja ja olemme työskennelleet pitkään saadaksemme viestimme perille ja saada vaikuttaaksemme myönteisesti keskusteluihin. Niputan nämä huolenaiheet nopeasti. Julkiset palvelut ensinnäkin. Edustan työntekijöitä monilla palkallishallinnon alueilla. Terve, terveys, vesipalvelut, puhdistus. Työskentelee muiden liittojen kanssa, koulutuksen, julkisen liikenteen liittojen kanssa – ja me olemme huolestuneet siitä, että sekä julkisen sektorin säätely, julkisten palveluiden säätely kuin yksityiset julkisten palveluiden tuottajat aiheuttavat säätelyongelmia. Tämä johtuu negatiivisesta luettelusta ja näistä äh, standstillausesta. Uh, and governments are... Ja nämä salpalausekkeet. Ja, ja sitten investointi tuomioistuinjärjestelmä emme sitä ratkaise järjestelmän ongelmia. Ne vahvistuvat. Ja sitten työntekijöiden ympäristö heikko suoja on huolenaihe. Sanoisin, että laaja osa eri yhteiskunnan sektoreita jakaa nämä huolenaiheet. Esimerkiksi meillä oli eh, Beukin kanssa, Friends of the Earthin kanssa, Etokin kanssa, jonka jäsen me olemme. Näillä monilla ryhmillä on nämä samat huolenaiheet. Kanadan puolelta on myös huolenaiheita. Vuodesta 2008 me olemme työskennelleet äh, Kanadan liittojen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, ja tuo keskustelu on ollut sellaista, ja nyt tartun johonkin ää, jos edellinen puhuja puhui. Me olemme loppuneet tästä offensiivista ja defensiivistä etujen lähestymistavasta, koska työntekijöillä on mielestämme huolia, jotka ovat yhteisiä Kanadassa ja Euroopassa. Reilu kauppa, kestävä kehitys esimerkiksi. saman itse yritysten edut. Ja ne usein tulkitsevat itsensä yhteiskunnan eduiksi, mutta näin ei ole ja Euroopan parlamentin tehtävä on tasapainottaa edut. Kiitos. Yksityiskohtiin en mene, mutta mielelläni tarjoan tietoa myöhemmin. Nyt kun meillä on tämä julkilausuma pelissä, on tärkeää pitää pääkylmänä lukea tekstiä ja arvioida kaikki julkilausumat suhteessa tekstiin ja kysyä, ratkaiseeko julkilausumaa ongelmat, jotka ovat jo tekstissä, ja jos näin ei ole, silloin meidän täytyy tehdä sitä johtopäätökset. Pami joitakin asioita se tästä. Ja ne on myöskin tässä jakamassamme tekstissä. Tekstissä on sisäsyntyisiä ristiriitoja EUn ja jäsenmaiden politiikan kanssa, mitä tulee julkisiin palveluihin, ja niitä ei julkilausumalla ratkaise. Ottaakseni esimerkin, otetaan pari vesi. ECIin e oikeus veteen kampanja parlamentilla oli kampanja, että vesi ja veden puhdistus suljetaan sopimuksesta, näin ei ole. Jos tämän tekstiä sano, tarkastelee jos vettä voidaan käyttää kaupallisesti, niin sopimuksen säädöt, niitä tulee noudattaa sitten terveys- ja sosiaalipalvelut. Kontrastoimme Tanskaa ja Unkaria. Euroopalla on periaatteet hyvästä terveydenhuoltojärjestelmästä. Sillä on hyvä mietintö sosiaaliturvasta ja siinä halutaan, että sosiaaliturva ja hoiva tulevat myöskin tämän alle. Tässä on konfliktia. Ja lopuksi palaan julkisiin palveluihin. Niistä on kaikenlaisia näkemyksiä. Yksi on se tässä vasemmalla. Se on luku 17 kilpailun alla. Tämä määrittely, joka perustuu on. E valtionapusääntöihin rajoittaa sitä, miten julkiset palvelut mielletään ja oikealla meillä on demokraattisempi määrittely julkista palveluista, jossa sanotaan, että kansalaiset päättävät. Ja toki demokraattisesti kukaan ei pakota ketään mihinkään. Ja tämä on pelissä se tässä. Kiitos. Kiitos, äh, Rova Clark. Nyt viimeisen minuutin vähän mennä Rova Rincho. Very much, Chairman. Good morning. Kiitos puheenjohtaja. Huomenta kaikille. olen Nina Rencho. Olen pääsihteeri Euroopan julkisen terveyden allianssissa. Olemme 90, 90 järjestön allianssi. Edustamme terveydenhuoltoalan järjestöjä, lääkäreitä, sairaanhoitajia, apteekkareita, yhteisöjen asiantuntijoita, sun muita terveydenhuoltoa palvelujen tarjoajia, edustamme myös potilasryhmiä, tautispesifisiä järjestöjä ja työssämme tavoitteena on varmistaa yhtäläinen pääsy terveydenhuoltopalveluihin ja maksimoida mahdollisuudet kaikille Euroopassa elää mahdollisimman hyvässä terveydentilassa. Ensinnäkin on sanoa, että emme vastusta vapaata kauppaa, mutta haluaisimme nähdä, että kauppasemusten ehdot olivat sellaiset, että ne voivat hyödyttää julkista terveyttä, kansanterveyttä ja että otetaan huomioon julkiset intressit. Emme usko, että nykyinen SETA-teksti löytää tuon tasapainon edes, jos otetaan huomioon viimeaikaiset julkilausumat. Emme ole sitä mieltä, että siinä on tarpeelliset suojelut, joilla varmistetaan kansanterveyden suojelu ja edistäminen, emmekä usko, että se edustaa hyvää sopimusta tällä hetkellä. En puhu yksityiskohtaisesti terveydenhuoltopalveluista, siitä puhui aikaisemmin puhuja jo, mutta tuemme täysin näitä huolenaiheita, joita on estetty terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisesta. Lisäksi Olemme edelleen huolissamme seuraavista asioista. Investoijasuoja, setta myötä investoijat voivat pyytää korvauksia, jotka ovat muassa terveydenhuoltopalveluihin, joka turhauttaa heitä. Emme usko, että ICS on tarpeen kauppasopimuksessa kypsien talouksien kanssa, jossa oikeusvaltioperiaate pätee ja jossa on omat tuomioistuimet, mutta jos sisältetään, niin sitä pitää parantaa pikaisesti, erityisesti jos ajatellaan Euroopan tuomioistu, EUn tuomioistuimen interventiota, jottei toimita väärin. Toiseksi lupaus kuluttajahintojen alentamista yleisesti saattaa olla hyvä asia. Vaikutukset ovat kohtuulliset, mutta on kaksi hyvin tärkeää poikkeusta, joita pitää pohtia erityisesti ensinnäkin lääkkeet ja lääkevälineet. Ne ovat, puhutaan mielenkiintoisesti vapaaehtoisesta yhteistyöstä, lääkehyväksyntävirastojen välillä, mutta sitä tapahtuu jo osittain. Pitäisi jatkaa tarkkailua tapahtuu mitä vaan lääkkeiden pääsy ja kohtuuhintaisuus on suuri huolenaihe meille jatkossakin setan myötä. Lääkekulut per capita Kanadassa ovat toiseksi suurimmat maailmassa USAn jälkeen ja Kanadan puolena analyysi mukaan lääkkeiden hinnat nousevat 6-13 prosenttia SETA tarkoittaisi lääkärin hinnalla Euroopassa. No sitä ei vielä tiedetä. Haluaisimme, että tätä analysoitaisiin, koska meillä on voimakkaat varaumat sen suhteen, että tämä nostaisi eikä laskisi hintoja toiseksi. Toinen erityiskategoria, mitä tulee terveyteen, otan, että kauppaan lisätään siten, että kansanterveys kärsisi. Erityisesti tulee mieleen tupakka, terveyshaitallinen ruoka, sokeri, rasva, äh, alkoholipitoiset äh, elintarvikkeet. Tässä tariffien poisto tulee olemaan hyvin relevanttia ja vaikuttamaan voimakkaasti kansanterveyteen. Emme halua, että säätetään tai nostetaan tariffeja, mutta on hyvin tärkeää tunnustaa, että tulisi olemaan terveysvaikutuksia sille, että äh, hinnat muuttuisivat ja sen myötä on hyvin tärkeää varmistaa, että on olemassa mekanismeja, joiden myötä näitä toimia voidaan säädellä. Muuten pelkäämme, että tulee olemaan lisää lisäystä taudeissa, syövissä, diabetesissa, ylipainossa, henkilötievaikeuksissa, riippuvaisuuksissa ja muissa, joka on jo suuri taakka kansanterveydelle nyt jo, joka on eksistentinen uhka ehkä terveydenhuoltopalvelujen tarjoamiselle julkisesti. Jos halutaan varmistaa, että negatiiviset terveysvaikutukset voidaan lieventää, oikeus säännellä hallituksilla on äärimmäisen tärkeää. Esimerkiksi tupakkapakkaukset, ruokapakkaukset ja alkoholin hinta ovat asioita, joissa odotamme, että siitä tulee ICSn myötä tuomioistuin juttuja tämän järjestelmän myötä. Kansainvälisellä tasolla saatetaan ohittaa ehkä kansainväliset tuomioistuimet ja kansainvälinen tuomioistuin ja tulokäytön säännöllä sitä heikennettäisiin setan myötä, jos ajatellaan investointisuoja toimenpiteitä. Haluaisimme myös muistuttaa tässä, että se, että kuten sanoitte, lisäisi lihakaupan tuotteita, tai lihakaupan, lihatuotteiden kauppaa Atlantin yli, mutta siinä ei puututa antibioottiresistenttiin tai superbakteereihin, joka aiheuttaa se, että käytetään liikaa antibiootteja karja-alalla. Ja eri sääntöjä on eri puolen lammikkoa. Tähän ei ole puututtu ollenkaan. Eli julkilausuma on hyvä, mutta ei vakuuttava. Se pitäisi vakuuttaa meidät ja muut sidosryhmät siitä, että koronaihin on puututtu. Julkinen terveydenhuolto on prioriteettilistan kärjessä kuitenkin, mikä on hyvä asia. Kuitenkaan tämä ei riitä. Emme usko, että tämä on tarpeeksi selvää tekstissä. Emme usko, että tuo julkilausuma on oikeudellisesti painoarvokas, joten pyydämme, että edustajat tukisivat pyyntöä ICJin oikeudellisen lausunnolle ja olemme samaa mieltä kuin kuluttaja ympäristöjärjestöt, jotka vaativat parempaa SETA-sopimusta. Thanks a lot. So, dear colleagues... Kiitos kollegat. Nyt äh, viisi asiantuntijaa ovat tulleet kuulluksi, eli kohdistan nyt puheenvuoron esittelijälle ja sitten varjoesittelijöille poliittista ryhmistä. Kolme minuuttia. Ja jos on kysymyksiä, pyydän selvästi sanomaan, kenelle osoitatte kysymyksen. Ei ole ehkä mahdollista esittää kysymyksiä heille kaikille, mutta tehkää selväksi, kenelle haluatte esittää kysymys, keneltä haluatte vastauksen. Totta kai voidaan kysyä myös komissiolta ja hienoa, että pääneuvottelija Euroopan komissiosta Mauro Peticino on täällä paikalla kanssamme tänään, joten komissiokin voi vastata toivottavasti. Ensin esittelijä, edustaja Papriks. Uh, ladies and gentlemen. Kiitos hyvät naiset herrat. Tärkeä aamukeskustelu tänään. Koska nyt voidaan todellakin käsitellä yksityiskohtaisesti asiaa vielä kerran julkisesti näiden kahden vuoden aikana, kun teksti on ollut käytössä, ja todellakin selventää kantojamme ja olen todella kiitollinen kaikille sidosryhmien puolesta puhuneille, jotka moniakin asioita käsittelivät hyvin tarkasti. Omalta puoleltani haluaisin sanoa vain muutama, mutta mielestäni tärkeän asian. Ensinnäkin uskon todella, ja se perustuu siihen faktaan, että kauppasopimus on paljon parempi kuin mikään aiempi. Toiseksi, kauppasopimus voidaan tehdä kehittyneemmän kauppakumppanin kanssa ja niin, että meillä on samat arvot. Ja ajattelen, että jos nyt kahden osapuolen välillä ei voida tehdä sopimusta, joilla on samat arvot, niin kenen kanssa se sitten voidaan tehdä. Toiseksi olen sitä mieltä, että kauppasopimus on geopoliittisestikin tärkeä talouden lisäksi. Voimme asettaa paljon korkeammat standardit. Ne, koska monelta sidosryhmiltä on voitu nähdä, että haluamme parempia ja korkeampia standardeja standardeja kauppapolitiikassa ja toimintapolitiikassa. Sitä antaa mahdollisuuden saattaa loppuun sopimus, joka perustuu korkeampiin standardeihin ja pakottaa monet muut maat, jotka eivät niistä pidä, todellakin seuraamaan meidän esimerkkiämme. Se on tärkeä askel eteenpäin. Toinen asia vielä. Tiedämme esimerkiksi ekonomistin analyyseista, että tämä kauppasopimus antaa mahdollisuuden näyttää, että että kauppasopimukset itse asiassa hyödyttävät köyhimpiä, eikä niin kuin jotkut väittävät, että vain rikkaille yhtiöille ja niin edelleen. Jos vapaakauppasopimusten tekeminen pysäytettäisiin, niin köyhät kärsisivät ensimmäisenä. Sitten on tärkeää mielestäni ymmärtää, että jos tällainen kauppasopimus tehdään, kuten SETA, sitten periaatteessa näytämme, että voimme toimia yhdessä EU ja Kanada ja pysyä yhdessä, jotta voisimme kehittyä. Muuten jäämme erilleen todennäköisesti ja taannumme, ja siihen ei ole varaa. Yksi asia vielä. Täytyy myös muistaa ja muistuttaa kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita faktoista, että eihän tämä ole ihanteellinen sopimus, mutta emme ole ihanteellisia ihmisiäkään, emmekä maita. Ja olisi aika mielenkiintoista nähdä, että miten ei-ihanteelliset ihmiset voisivat tehdä ihanteellisen sopimuksen. Ehkä silloin pitäisi mennä paratiisiin. Mutta se nyt ei ole tässä lyhyen elämämme aikana mahdollista. Mielestäni ei kauppasopimuksessa pidäkään käsitellä kaikkia ongelmia alkaen liikalihavuudesta ja, ja sitten päättyen Assadin viralta panemiseen. Eli pidättäydytään siinä, mitä voimme tehdä tällä hetkellä kauppasopimuksissa, mutta ovi on auki. Ja se tarkoittaa sitä, että jos voimme parantaa sopimusta, vaikka se täydellinen olisikaan, niin voimme tehdä sen vuoden 50 vuoden päästä Kanada ja EU välillä. Eli aina on mahdollisuus parantaa. Mutta sen ei pitäisi tarkoittaa sitä, etteikö pitäisi mitään sopimusta saattaa loppuun. Nyt ei se ole ihanteellinen, mutta monin tavoin se on paras mahdollinen ja lähellä täydellistä. Kiitos. Thanks a lot, Mr. Pabrings. Kiitos, edustaja Paprisk. Esittelemme kyllä pitemmän aikaa minä epäilin, että Euroopan parlamentti ei ole paratiisi, valitettavasti. No niin, sitten poliittisten ryhmien puolesta sosialistidemokraatti David Martin, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Se näyttää enemmän paratiisilta kuin tämä ulkoovi lähestyy. olemme kuulleet sisä, sidosryhmiltä erilaisia näkemyksiä, mutta tällä on voimakas näkemystä. Setä markkinoille pääsy osa on myönteinen sekä Kanadalle että Euroopan unionille, mutta kaksi vi- viimeksi puhunut asiantuntijaa ilmaisivat oman ryhmäni huolenaiheet. Se tästä me olemme huolestuneita investointiluvusta, julkisista palveluista, työntekijöiden oikeuksista ja säätelyyhteistyöstä meidän täytyy perehtyä tähän tarkemmin, mutta meillä tämä tulkitseva julkilausuma, jos se on sitova, se tarttuu näin hän ongelmiin. Haluaisin kuulla näitä kahdelta asiantuntijalta, kahdelta asiantuntijalta lisää, miksi tämä ei olisi sitova lausuntoma. Neuvosto on sen näkemykseen, että jäsenvaltiolla on kaikki säätely mahdollisuudet jäljellä, että säätelyyhteisö on vapaaehtoista ja säätelyviranomaista. Se, se, se voidaan pyytää yhteistyöhön, mutta niitä ei voida pakottaa siihen. Mitään pakottamista tässä ei olisi siis. Julkiset palvelut näyttää sille, että mitään pyrkimyksiä yksityistämiseen ei ole mitään ratchet clausea ei olisi. Ja jos ne haluaisivat toimia kun haluavat, niin se on vapaus. Ja tämä investointiluku, ja olemme monta kertaa sanoneet, että tämä on vallista ja meillä on myönteistä, että kahdella osapuolella on ää, yhteinen käyttäytymissäännöstä ennen kuin se, sitä on. Hyväksytty työntekijöiden oikeudet, Kanada on jo hyväksynyt ILOn yleissopimukset ja haluaisin kuulla suurlähettiläiltä, miten lähellä tämä yleissopimus 98, joka koskee järjestäytymisoikeutta ja miten lähellä sen sopiminen on. Ja sitten ja kestävä kehitys. Luku olisi siirtymästä vapaaehtoisesta ja esitovasta pantavaksi jos näin, se olisi myönteinen askel eteenpäin. Tässä vaiheessa kiittäisin kannalaisten halua mistautua neuvotteluihin ja olla joustavia. He haluavat tehdä ää, työtä, joka olisi pysyvää, eivätkä halua palata asiaan, mutta sekä komissio että kannalaiset ovat suhtautuneet erittäin myönteisesti kritiikkiin vastaamiseksi ja kiitän heitä siitä. Sitten ECR-edustaja Kemppel. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Meidän näkökulmastamme pidämme tätä myönteisen tätä sopimusta. Kanada hän on EUn suuri kauppakumppani. Tämä on hyvin kunnianhimoinen avoin sopimus, hyvin liberaali sopimus totta kai. 99 prosenttia tariffeista tulleista poistuisi, 92 prosenttia maataloustulleista sitten palvelunäkökulmasta se, että avataan julkiset hankinnat on hyvin arvokasta provinssitasolla ja federaalitasolla, liittovaltiotasolla, joten tämä on erittäin hyvä sopimus. Se on mallisopimus monin tavoin, joten se ansaitsee tukemme. Lisäksi yleisesti ottaen on tärkeää tunnustaa, että TTIPin ollessa vaikeuksissa Intia ja Kiina ovat sopimukset vaikeuksissa, Mercosur, tilanne on hankala Japanissa, edistys on hidasta, niin uskon, että jos tämä kauppasopimus SETA epäonnistuu, niin mitä sitten järkeä on istua täällä ylipäänsä? Ei kellään ole enää mitään roolia täällä. Tämä on tärkeä sopimus, tästä pitäisi olla kyse siitä, että se ansaitsee tukemme lopuksi menemättä sinne, että onko tämä paratiisi vai ei. No, täällä viitattiin Brexittiin, siitä on varmasti eri mieltä herra Martinin kanssa. No, SETA voisi olla sopimus, joka on perustajamalli UK-EU-kauppasopimukselle. Super-Kanada on asia, jonka, jonka puolesta minä puhun, mutta sillä on totta kai laajempaakin merkitys kuin vain se, että Kanada on kolmen kauppakumppani, joten se ansaitsee tukemme. Tunnistan, kuten kuultiin asiantuntijoilta, että on tiettyjä huolenaiheita tietyillä osa-alueilla, mutta kaiken kaikkiaan tämä on loistava sopimus. Kiitos. Thanks a lot and now for the... Kiitos sitten liberaaliryhmä. Edustaja Schake. Thank you, um, chairman, and thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille sopimusta käsittäneille. Kaikki tilaisuudet ovat hyviä kuulla sidosryhmiä, mutta painottaisin, että ei tämä nyt ensimmäinen kerta ole. Meillä on ollut jatkuva yhteys ja Sehän rooli parlamentin jäseninä on. Ja mielestäni vaikutus täällä jäseninä intavaliokunnassa tuloksen ohjaamiseen, kun otetaan huomioon, että mikä huolettaa pk-yrityksiä, kansalaisia, korporaatioita, kansalaisjärjestöjä on hyvin selvä. Tuloksesta voimme olla ylpeitä mielestäni. Nyt voimme printattuna nähdä lopputuloksen ja että siinä näkyy pyrkimyksemme ja pyyntimme, markkinoille pääsy, äh, hankintamenettelyt, investointisuoja, tiettyjen palvelujen poissulkeminen, geenimuunnellut ja pitkä luettelo. Suurimmat kiistakapulat käsiteltiin loppuvaiheessa, sitä on myöskin tärkeää painottaa. Ponnistukseen on, ovat, on osallistunut monia ihmisiä, mutta Trudon hallitus on todellakin nyt ollut ratkaisevassa asemassa ja se, sen kautta molemmilla puolilla Atlanttia on saatu tällä enemmän tukea. Ja nyt kun maailma muuttuu, kilpailu kovenee, ei pelkästään taloudessa, vaan myöskin koskien arvojamme ja standardejamme, niin silloin ei mielestäni pidä unohtaa. Ja suoraan sanoen, en voi ajatella parempaa kumppania kuin kanadalaiset, jonka kanssa tehdä työtä ja varmistaa, että nyt globaali järjestelmä perustuu arvoihin ja että kansainvälistä yhteistyötä vahvistetaan ja rimaa nostetaan. On tärkeää, että tarkastelemme omissa yhteiskunnissamme elämänlaatua, mutta ottaen huomioon myös ihmiset yleismaailmallisesti ja tätä kilpajuoksua pohjalle erityisesti välttää. Ja tämän kaiken jälkeen, kun mietin prosessia ja toiveitamme ja huoliamme, niin mielestäni tämä talo, tämä valiokunta ja meidän kaikkien täytyy ottaa vastuuta edelleenkin ja olla valmiita äänestämään nopeasti. Täytyy varmistaa, että edut saadaan kansalaisille vaalipiireihin ja että suhteemme vakiintuvat. Ja tietysti ne, jotka vaativat hylkäämistä, saavat äänensä kuuluviin, myös. Kansalaisyhteiskunnalla on nyt suuri rooli näissä keskusteluissa. Ja ymmärrän kyllä, että huolia jää esille. Ei ikinä, en ole ikinä nähnyt mitään täydellistä ratkaisua sellaisessa asiassa, jossa vaaditaan yhteisymmärrystä ja jossa on monia päätöksentekijöitä mukana. Mutta kyllä tämä nykyisessä poliittisessa ilmastossa on jonkun arvoista. Ja ne, jotka väittävät, että olisi saavutettavissa parempi sopimus, niin täytyy sanoa selvästi, että ei ole näköpiirissä. Ja nyt jos vihjataan, että olisi parempi sopimus saavutettavissa, niin se vaarantaa sen, mikä nyt pöydällä on. Ja vielä enemmänkin. Ja uskon, että ne, jotka sanovat, että ei tämä ole tarpeeksi hyvä, niin heidän täytyy sitten olla halukkaita myös kantamaan seuraukset siitä, että sopimusta ei tulisi se on kuitenkin vaadittu, laadittu huolellisesti meidän ja kanalaisten välillä. Mielestäni se vakavasti heikentäisi kykyämme, ellei kohtalokkaasti sitä haittaisi. Siis kykyämme neuvotella kaupasta EU-tasolla. Tässä sitten jäsenvaltiot joutuisivat toisiaan vastaan lopulta se alkaisi haitata sisämarkkinoita ja sen myötä meidän olisi vaikeampi käyttää taloudellista vipuvoimaamme tavoitteena vahventaa arvojamme yleismaailmallisesti, ja se onkin yksi tärkeimmistä syistä siihen, että nyt pitäisi neuvottelutulos hyväksyä. Shake. Kiitos edustaja Shake. Sitten GUE-ryhmän puolesta edustaja minä. Dank u wel. Voorzitter, allereerst heb ik een vraag naar aanleiding van uw eigen opmerking. Ensiksi. Minulla on kysymys, joka lähtee teidän omista kommenteista tuossa alussa. milloin tämä tulee voimaan? Ensi vuonna vasta tuomioistuimelta tulee päätös Singaporen tapauksessa. Mitä se vaikuttaa päätökseemme? Ja jos päätös on kun kuin neuvoston päätämät viime viikolta, niin muutetaanko päätöstä? Ja jos joku menee pieleen, se tässä säätellään tätä tulkitsevaa julkilausamaa ja äh, komission tulkinta on, että tämä oikeus säädellä on olemassa, mutta siihen kohdistuu paineita. Ja vaarana on, että sijoittaja kiistajärjestelmä ja äh, rinnasopimus ratkaisujärjestelmä murentaa sen. Ja myöskin työntekijöiden oikeudet ovat vakavasti uhanalaiset. Ja painottaisin, että että tätä viestiä täytyy äh, esittää uudelleen uudelleen, koska että meidän täytyy odottaa tuomioistuimen päätöstä. Tässä on paljon kysymyksiä. Tämä on negatiivinen lista, nämä salpalausekkeet, standstill-lausekkeet. Niiden ongelmien ratkaiseminen, joihin komissio on nyt tarttunut – siinä meidän ryhmän asiantuntijoiden mukaan tämä julkilausuma ei ratkaise mitään. Se ei ole juridista tekstiä, ja mitään vaatimuksia tai muuta, siinä vain kuvataan ihanne maailmaa. Se on kuvaileva lausuma, se ei ole normatiivinen. Ja tämä saattaa olla haitallista, koska se vaikuttaa täytäntöönpanoon ilman tarvittavia säätelyssä tarvittavia lausumia. Ja tämä sahasi oksaa sopimuksen alta. Ymmärrämme, että komissio on huomannut, että tässä on vaikeita ongelmia. Nyt tässä on tällainen ratkaisu, joka on ei-ratkaisu. Mikä olisi aita ratkaisu? Miten tämä teksti muuttuisi juridisesti sitovaksi? ja sekä se neuvottelut? Niin, että tähän saataisiin oikeasti sitova teksti. Muuten sitä neuvottelut pitäisi lopettaa. Me tarvitsemme vedenpitävän ratkaisun komissiolta. Ja nyt ö, vedämme mattoa demokratian alta. Sitten vihreiden puolesta edustaja Keller. Kiitos ja kiitos kaikille puhujille mielenkiintoisista puheenvuoroista en ole varma, että markkinoille pääsy kysymys on kiista, että ei ole kiistämättä, kiistanalainen, tai siis on kiistanalainen. Lobarin edustajat ovat aina osoittaneet, että no sanoitte, että ei voida hyväksyä sitä, että markkinoille pääsy annetaan naudanlihalle ja sianlihalle valtavissa määrin. No sitten myös muist, puhutte myös muista aiheista, että että ehkä tue tuota kommenttia, mutta osa kommenteista tekee niin monet maatalousalan toimijat, joilla työskentelevät ympäri EUta, ovat hyvin huolissaan tuosta. Ja työpaikat ovat tässä pelissä EUn sisällä ja lisäksi mitä tulee maidon vientiin, kanalin olettama, että maitolautakunnat poistetaan. No, mehän viemme omat ongelmamme pois. Meillä on valtava ongelma maidon ylituotannon suhteen EU:ssa. Meillä on valtavia ongelmia jotka ovat maitotilalliset, näkevät päivittäin, vievät, vievät nyt sitten nuo samat ongelmat Kanadaan sanomalla heille, että heidän pitäisi nämä maitolautakunnat poistaa. Se on hyvä apu. Sitten palvelut. Haluaisin myös ottaa sille kysymyksen tästä tulkintaselityksestä, sillä se on tämä nuoriso tässä huoneessa asia, josta nyt pitäisi puhua, sillä osalle kollegoista tämä on ratkaiseva hetkeltä, miten pitäisi äänestää setasta, eli haluaisin kuulla kommenttinne erityisesti, mitä tulee julkisiin palveluihin ja terveyteen ja terveyspalveluihin, sillä monet huolenaiheista, jotka on tuotu esille, liittyivät siihen. Ja kun minä luin tämän tulkintaselityksen, en nähnyt, miten vaatimus julkisista palveluista liittyisi tämän yhteen tähän tekstiin, joka sitten tullaan näkemään joka vuosi. Saisinko selityksiä ja yksityiskohtia sitten siitä, miten te näette tuon tulkintaselityksen Interpretive Declaration ja ehkä joku voisi puhua siitä, miten oikeasti sitova, tarkalleen ottaen tuo tulkintaselitys olisi. Sitten yhteistyö Karalan kanssa totta kai. Puolamme sitä voimakkaasti, mutta mietinpä vain, että pitääkö hintana sitten olla se, että terveydenhuoltokulut nousevat molemmilla puolen rapakkoa ja sanoisin, että se ei ole hyvä ajatus sitten hyvin alhainen määrä tuomioistuimia olisi tällainen suojava geiden, siis nämä mahdolliset nimitykset, erityisesti idässä, ne eivät ole tuossa listassa ja se on hieman epämääräistä, mikä tuolla listalle tulee sitten Tarvitaan hyvää vuoropuhelua ja keskustelua ja olen ihmeissäni, miksi yksi kollegoistamme kävi juuri Kanadassa ja hänellä oli tarkoitus keskustella SETasta. Ja meillä on suurlähettiläs täällä paikalla, haluaisin ottaa esille että kysymyksiä, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ei voida hyväksyä eikä ole avuksi, jos yksi meppikollegoistamme ei sitten pääsekään Kanadaan, ei saa lupaa päässä, niin sitten vastavuoroisuus ja viisumivapauskysymykset ovat myös pöydällä. Tämäkin on tärkeää. Kansallisvapauksien valiokunta keskustelee tuosta. Ja koska suoritus on paikalla, haluaisin kuulla hänen kommenttinsa siihen. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitos. Sitten EFDD-ryhmän puolesta edustaja Begin. Eh, grazie Presidente, eh, ringrazio anch'io gli ospiti per eh, il loro intervento sicuramente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen kiitollinen näistä hyvin hyödyllisistä puheenvuoroista, jotka ovat osoittaneet tien ulos nykytilanteesta. Kanadan ja EUn välillä ei ole epäsopua, mutta siitä emme minun mielestäni puhu. Se, mitä minä voin nähdä tässä, on vastakkainasettelu eri taloudellisten mallien kanssa. liikutaan yhä kauemmas vapaasta kaupasta sen yhteiskunnallisten ja eettisten vaikutusten vuoksi. Sen näkee, kun liike-elämän edustajat ovat puolesta ja kansalaisyhteiskunnan edustajat paljon kriittisempiä. Yleensä ajatus siitä, että vapaakauppa olisi hyödyllistä ja että se aina hyödyttäisi pienimpiä ja köyhimpiä, no eihän siitä mitään oikeita tietoja ole. Kokemus osoittaa päinvastoin, että pienet ihmiset kärsivät esimerkiksi naftasta samassa osassa maailmaa. Katsotaan vaikka mitä Meksikon tilannetta. minkälaisia etuja se tästä sitten tulisi. BKT on vaikutus on hyvin pieni, 0,001 prosenttia vuodessa ensimmäisen viiden vuoden aikana. Sehän on ihan mitätön käytännössä. Eli näiden yritysten edustajilta kysyisin, että mikä heidän arvionsa kasvuvaikutuksesta on heidän yrityksilleen. koska siis komission luvut koskien tilannetta yleensä, ne eivät ole minun lukujani, ne ovat aika selkeät asiasta. Siis tässä on kyseessä EUn viralliset tiedot, joista puhun. Jos katsotaan riippumattomia tietoja, niin uutiset ovat vieläkin huonommat. Eli minun edu- yritysten edustajille täällä Miten te arvioitte vaikutuksen? Olen varma, että etuja tulee kaikille yrityksille, joilla vakaa markkina-asema Kanadassa jo nyt on. Koska kaupan helpottaminen tietysti kaupan määriä lisää. Mutta haluaisin kuulla myös niiltä yrityksiltä, joilla ei ole markkina-asemaa Kanadassa vielä. Mitä etuja tämä sopimus antaisi niille? Ja sitten kysymys komissiolle. Se koskee salpalauseketta. Se näyttää epäselvältä. Ei ole ihan selvää, onko se mukana vai ei. Joidenkin mielestä on, joidenkin ei. Ja palveluista. Sekin on vielä yksi jakia, joka kyllä täytyy selventää vielä. INF. ENF-ryhmän puolesta edustaja Ferron. Monsieur le Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä sopimus ei hyväksytä, niin Euroopan unionin politiikka romahtaa. Ja, ja t- tässä esittely totesi, että tämä sopimus ei ole teellinen. Miksi et allekirjoittaa että jos ole ihan teellinen? Älkää nyt aina laskaa meidän varaan. Te olette täällä, kun olette puhuneet sopimuksen puolesta, mutta mitä olette tehty? olemme samassa kuviossa kuin TTIPin suhteen. Huonon suhteen kansalaisten kanssa ei ole mitään sopimusta, että olette kutsuneet tänne asiantuntijoita, jotka ovat suopeita sopimukselle. Totta kai tämä sopimus astuu voimaan ennen kuin kansalliset parlamentit äänestävät. Ei tässä mitään demokraattista ole, ei mitään uuttakaan. Ja tämä kiertää kansaa, joka ei halua, että lakeja tehdään, kun äh, sen sekaisella saattaa tällaista kehittymistä. Tämä on dramaattinen sopimus Ranskan viljelijöille, erityisesti naudanliha, porsanliha viljelijöille. Ja ne tuotantokustannukset on 40 prosenttia korkeammat kuin Kanadalla. Ja sitten olemme laskeneet, minkä, kuinka paljon työpaikkoja häviää ja Ranskassa häviää 50 000 ja 200 000 EU-ssa, 200 000 työpaikkaa, tuetaan Euroopan unionissa. Me myöskin luovumme suvereniteetista ja perinnöstämme vapaakavalttarilla. Meillä on sama lukuja kuin teillä ja meillä on hyvin erilainen tapa lukea sopimusta. Meillä on kysymys Kosikan pääsihteerille yksinkertainen kysymys, joka koskee maanviljelyn tulevaisuutta. Täytyy ajatella, että tällä on kielteinen vaikutus Kanadassa ja Euroopan unionissa, ja että ajatella, että keskitulot laskevat, jotta työpaikkoja tuhotaan? Onko tällä hetkellä Euroopan maanviljelyllä tarvetta tällaiselle sopimukselle tilanteissa, jossa viljelijät ovat täydellisessä, täydessä kriisissä? Merci beaucoup. Now I have... Kiitoksia kovasti nyt. Neljä puheenvuoropyyntöä. Lisää tullut viisi. Sitten suljen puhujalistan. Kaksi minuuttia. Kuusi. Seitsemän. Hei. No, kollegat. Sitten totta kai minun pitää rajoittaa puheaikaa yhteen minuuttiin. Kyllä. Manuel, uh, äh, Alessia, uh, Mr. Yeah. Okay. So, one, two, three. Joten seitsemän, kahdeksan minuutti kukin. Maria Arena. Merci. Rapidement. Kiitos nopeasti. Kysymys Kopakosekan edustajalle. Miten pienet maataloustuotteet otetaan huomioon? Tässä on sitä artikleja tai artikkeleita, jotka tulevat pieniltä tuotteilta, saksalaisilta, ranskalaisilta, romanialaisilta, sanotaan, että heitä ei ole edustettu tällä hetkellä tässä sopimuksessa, joten mikä vastaus Kopekosikalla on tähän, miten pienet tuotteet otettu huomioon toiseksi. Arkkitehtit, tämä on tärkeä ala, 500 miljoonaa arkkitehtiä suunnilleen Euroopassa, 500 000 siis pieni vähemmistö on edustettuna, joka on lähes yksityisen sektorin toimia, joten montako arkkitehtiä nykyään on Euroopassa tällaisissa vientikabineteissa mukana. Olisi hy- on hyvä, että he ovat täällä edustettuna, mutta jos edustavat vain kymmentä toimistoa koko Euroopassa, niin onko tässä kyse vain heidän edustamisestaan kolmanneksi? tämä tulkintaselitys. Huomataan, että epäkoherenssia ja epäjohdonmukaisuutta on sen verran, että mitä on tässä. Se on kuudessa sivussa ja tässä tulkintaselityksessä, joka on seitsemän sivua, joten en keskustele siitä, että onko se juridinen vai ei. Nämä epäjohdonmukaisuudet nämä kahden asiakirjan välillä, hoidetaanko ne, kun tällaista epäjohdonmukaista on, mitä tehdään. Esimerkiksi negatiiviset lisät sanalla sanotaan, että voidaan uudelleen kansallistaa aloja sitten investoinnit ovat investointeja, jotka ovat, joita käsitellään samalla tavoin eurooppalaisille ja ei kun on ICS, niin sitä ei käsitellä samalla tavalla. Eli miten tätä epäjohdonmukaisuutta hoidetaan? And now Mr. Edustaja Sikov. Grazie Presidente, eh, eh, ma io credo che bisogna eh, fare due riflessioni almeno. Kiitos puheenjohtaja. Sopimus ei ole paras mahdollinen, mutta kyllä se hyvä on. Hyvä sopimus. Näin Euroopan kauppapolitiikalle tulee uusia näköaloja. Voidaan välittää pienten ja suurien intressien välillä 99 prosenttia tulli maksuista. Ja 140 maantieteellistä merkintää ovat mukana. Nyt kun puhutaan pienistä ja suurista, niin siinä on suuria eroja. Pienillä yhtiöillä on pieniä markkinarakoja. Suuret haluavat suuret osat kansainvälisistä markkinoista. Jos haluamme, että meillä kauppapolitiikkaa on, niin se voi perustaa vain hyvin sopimuksiin, kuten Kanadan kanssa. tämänkin valiokunnan rooli on ollut merkittävä. Tai sitten pitää ajatella, että ei mitään kauppasopimuksia voida tukea, kun ei meillä sitten mitään osaa ole. Kiitos sitten edustaja Rodriguez. Gracias presidente y gracias a todos los que uh, han hecho sus... Kiitos kaikille, jotka pitävät täällä esityksen. Ja minulla on komissiolle kaksi kysymystä. Miksi strategiset sektorit, sektorit, jotka ovat tärkeitä ympäristön suojelulle, kestävälle kehitykselle, kuten kuljetus ja energia, eivät ole mukana. Haluaisin myös tietää, vaikka merkinnät ovat paremmin suojeltua, on kuitenkin tuotteita, jotka ovat sen suojelun ulkopuolella. Omassa maassa 101 alkuperämerkintää on hyväksytty kansallisella tasolla ja 27 on mukana sopimuksessa. Miten voitte selittää tämän? Uskon, että julkisten hankintojen suhteen on tapahtunut edistystä, mutta jos tutkintoja ei hyväksytä tai tunnisteta vastavuoroisesti – se olisi ollut hyödyllistä yrityksellä, mutta näin nyt ennätä käyvän. Um, Seuraava puhuja. Kiitos ensimmäinen kommentti menee kollegoille, jotka otetaan epäkunnioittamaan tai huomioon nämä huolenaiheet, joita oikeudelliset asiantuntijat ja muut ovat ottaneet esille parlamentin ulkopuolella ja sanoivat, että ne ovat myyttejä ja fantasiaa. Minusta se ei auta, kun nyt löytää yhteistä lähestymistapaa setasta ja yhteistä lähestymistapaa parlamentissa. Kysymykseni liittyy tähän tulkintaselitykseen, jos se tarkoittaa sitä, ettei ole lisäoikeuksia kansallisille sijoittajille, kuten David täällä sanoi. Eikö se tarkoita sitä, että rajoitamme lukua kansallisen kohteluun, niin että pitäisi poistaa reilu ja oikeudenmukainen kohtelu näistä säännöksistä. Ja haluaisin kysyä Business Europeilta erityisesti miksi, voisivatko he selittää, ja miksi se, että on enemmän oikeuksia, on tarpeen. Muuten voisitteko kohdeltaisiin yhtäläisesti kotimaisia sijoittajia sitten jos, niin eikö tämä voisi muuttaa itse sopimustekstiin eikä sitten vain tähän tulkintaselitykseen. Kiitos. Ja Obermeier. Edustaja Obermeier. Um, zwei Fragen, uh, Kaksi kysymystä. Herra Personelle ensimmäinen. Eurooppalainen kuluttajasuoja nyt tiedämme, että geneettisesti manipuloidut ovat kiellettyjä, mutta Kanadassa käytetään, tai Kanada on yksi suurimmista käyttäjistä, ja kysymys, että pidättekö realistisena, että geenimanipuloituja ei tulisi eurooppalaiselle lautasille. Ja sitten kysymys Rova Renshawlle. Nyt tiedetään, että standardit harmonisoidaan niin, että olisi vertailtavissa olevat suojelustandardit EUn ja Kanadan välillä, eli mutta ilmeisesti ei kuluttajan suojassa. Mitkä ovat sitten eri, missä erot ovat? Suomessa, äh, Euroopassahan on varovaisuusperiaate. Amerikkalainen tapa on kuitenkin yksinkertaisempi ja lyhyemmät menettelyt ja kysymys, eikö tässä ole ristiriitaa kahden periaatteen välillä? ja se voisi tulla esille. Joka sitä täytyy lopulta juri, juridisesti ratkaista ja kumpi kanta ehkä voittaisi. Sitten esittelijälle vielä kysymys tämä, että hyödyttääkö tämä köyhiä, voidaanko tämä todistaa ja mitä esimerkkejä siitä voidaan esittää? Grazie, una domanda puntuale a Mrs. Kiitos. Meillä on täsmällinen kysymys Rova Melemolle. Mitä tutkimuksia ja mitä faktapohjaa on olemassa teidän väitteellenne, että lääkkeiden hinnat nousivat. Miten täällä pitäisi olla vaikutuksia lääkkeiden hinnalle Euroopassa? Ja miten te voitte väittää, että sairastavuus lisääntyisi sopimuksen myötä? Stevander. Kiitoksia. Niin Tämä on kattava sopimus, josta nyt puhutaan, mutta se ei ole paras sopimus, senkin tiedämme. Vaikutukset, kuten tiedämme myös eri tutkimuksista, ovat alhaiset, riskit ovat korkeat ja on legitiimiä, että näistä keskustelemme kysymystä kaikkia on kritiikkiä ja sitä näytten toista. Ja ne pitää ottaa vakavasti ja olen sitä mieltä, että olemme päättäneet päätöslausumia, jossa tänään nähdään, että kritiikkimme on otettu huomioon. Ja nyt pohdinkin, että kun tämä tulkintaselitys nyt on tullut, joka ei vastaa sitä, mitä me kuvittelemme, niin miten ei ole mahdollista, että esimerkiksi ennaltavartumisen periaatteen mukaan tässä sitä mainita, sillä meillä on tärkeää, että mainitaan se, että pidetään normeja yllä ja että nämä sanktiomekanismit otetaan huomioon. Sanotaan, että kyllä niin, no, tämä on sopimuksissa määritelty, mutta tarvitaan selkeitä muotoiluja. Juuri nämä sanktiomekanismit olisivat tärkeitä, että sitten voimme parantaa normejamme, standardejamme ja miksi sitten sitä ei tuoda tähän tuntaselitykseen, vaan eikö se parempi, että jos halutaan hyvä sopimus tulosuudelle, että sitten sovittaisiin uudesta neuvottelumandaatista, että tässä on se, mistä jo pitkään on sovittu komission kanssa. I, e, i Merci, euh, monsieur le président. Je, je suis... Kiitos, puheenjohtaja. Vain sekunti. Täällä on puhuttu erittäin vakavasta. Jose Bove ei pääse Kanadaan, jos häntä uhataan karkotuksella, kun hän puolustaa ideoitaan sitä keskustelussa vilpittömästi. Meidän täytyy saada vähän vakuutuksia tästä, koska tässä on ihan aitoa syytä huolellisuuteen. Huolen. On totta, että on sopimus on ambivalentti. tutkimus on vähän menevät suuntaan tai toiseen, mutta kasvutulokset eivät ole, vaikutukset eivät ole mitenkään spektakulaareja. M- mutta Brexitistä me olemmekin neuvottajille naudanlihan ja porsan lihan kiinteiden kanssa, kun yhdessä kunnassa Kunta ja tai mitä vaikutuksia sillä on eu jolla on suuria vaikutuksia tällä sektorilla. Ja sitten kysymykset julkista palvelusta, mutta sama pätee kaikkea meillä on tämä tulkinta äh, julkilaista, mutta kaikki, jotka ovat epäilevät sitä mieltä, että tämä on se fantastista, mutta on tässä ongelma, vaikka tämä olisi juridisesti sitä, mm, mitä me teemme, kun on ristiriita sopimuksen ja tämän tulkintalaisen kanssa kumpi sitoo? Kuka tekee päätöksen siitä? Tämä on tärkeä kysymys. Give now the floor. nyt puheenvuoron asiantuntijoille kaksi minuuttia kukin. Sitten annan puheenvuoron komissiolle ja sitten puheenvuoron saa suurlähettiläs Costello. Ja lopuksi viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, puhuu esittelijämme. Herra Pesonen, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Thank you very much, Chairman. I tried to be brief. Kiitos, yritän lyhyesti Nyt kun puhutaan markkinoille pääsystä maataloudessa, niin näemme riskin markkinahäiriöille naudanlihassa ja sikalihassa. Mutta se kokonaispaketti ja sen kanssa voidaan elää, jos ja kun nämä kaksi sektoria erityisesti äh, ottavat huomioon tai niitä hoidetaan niin, että EU-markkinoille pääsy otetaan huomioon. Samaan tapaan olemme kovasti kiinnostuneita siitä, että kiintiö- ja tariffihallinto otetaan huomioon maitosektorilla, myöskin Kanadan puolella. Siinä on ero. Siis tämä pitää nähdä eriytetysti. Ja emme todellakin vie ongelmiamme, mutta realiteetti on se, että EU ei palaa siihen, että EUn ympärillä rakennetaan muuri maito tuotteissa. Erityisesti nyt kun on Venäjän kauppakielto, niin ja EUhan oli kovasti aktiivinen EU, Venäjä ja Ukraina krimikeskusteluissa, joten todellakin Euroopan viljelijät ovat maksaneet hinnan. Ja nyt toivoisimme, että EU mukaan lukien te parlamentti tekee sitten työtä markkinoille pääsyn puolesta, vaihtoehtoisen markkinoille pääsyn puolesta eurooppalaisille viljelijöille Kanadan markkinoille. Minä olen suomalainen, tietysti tarkastelen omasta kansallisesta näkökulmastani asioita. Tietysti Kanadan määrät eivät korvaa Venäjän menetyksiä, mutta sen vuoksi on yhteismarkkinat. Täytyy hyödyntää markkinabalanssia EU:ssa ja sen vuoksi on erityisen tärkeää ja tuen täysin komissiota, kun pyritään löytämään vaihtoehtoisia markkinoita meidän korkealaatuisille maataloustuotteillemme. Sitten PK-yritykset. Haluaisin ottaa esille, että sekä vientitariffikiintiö ja tuontikiintiöhallinnointi itse asiassa, siellä otetaan huomioon sikäli kuin tiedon komission näkökulmasta tarpeen PK-yrityksille olla kovasti mukana hallinnoinnissa ja kaupankäynnissä ja täysin tuemme komissiota tässä. Itse asiassa viime neuvottelukierroksella painostimme komissiota varmistamaan, että tämä otettaisiin mukaan. GMOista haluaisin painottaa, että sopimuksessa ei ole poikkeusta nykyiseen lainsäädäntöön, ei EUn puolella eikä Kanadankaan puolella. Emme siis odottaisi, että tulisi mitään erityisvaikutusta GMO-kauppaan verrattuna nykyhetkeen. Sitten viimeisenä Brexitistä, erityisesti sitten tuontivientikiintiöt. Voisin kuvitella, että komissio nyt kiihkeästi suunnittelee tätä lähestymistapaa, että pitääkö olla pakettisopimus. Mutta ymmärtääkseni EU on oikeudellisesti tariffikiintiöstä vastuussa sekä viennissä että tuonnissa. Eli siinä otettaisiin rusinoita pullasta todennäköisesti, jos tämä Pandora-lipas avataan niin, että ratkaisu koskisi mitään nimenomaista tuoteryhmää. Sitten Rouva tuossa Oli kysymys siitä, että onko tämä tarpeeksi hyvä tai vaikuttaa tarpeeksi hyvin yrityksiin kokonaisuudessaan. No osoittiin jo esimerkkejä, oli kyse tulleista, maantieteellisistä nimityksistä, jossa pk vaikuttaa. Useimmat pk eivät pääse tällä hetkellä kalan markkinoille, jos maksaa 80 prosenttia tulleja, niin on vaikea kilpailla Kanadan markkinoilla tai Yhdysvalloissa tai muilla markkinoilla. Siis maksaa 18 prosenttia tulleja. Tämä on potentiaali on, että se on suuri markkina selvä, mutta jos katsotaan muita sopimuksia, joista puhutaan, niin niitä on paljon. Useimmat niistä eivät mene sitten kuten pitäisi. Totta kai pitää antaa mahdollisuuksia yrityksellemme. Järjettömästi Kanada on hyvä ennakkotapaus sopimukselle, ja jos se ei ratkaise kaikkia markkinoille pääsyongelmia, niin kuitenkin se antaa oman panoksensa parantamaan tilannetta monille pk-yrityksille monissa EU-maissa. Sitten investointi ja investointisuoja. Kysymykset tiedätte erittäin hyvin kantamme. Business Europe ei ole kovinkaan tyytyväinen nykyisen ICS-järjestelmään. Nyt tulkiselityksen myötä huomataan myös, että investoijien kyky käyttää ICS on hyvin rajallinen. Ja joka tapauksessa uskomme, että pitää olla mekanismi, syystä puhutaan paljon velvoitteista, joita tulee sopimuksesta – Epäilemme kovasti, että josko kansalliset pystyvät soveltamaan lainsäädäntöä ja näitä velvollisuuksia, joita siitä sopimuksesta syntyisi, kun puhuin esimerkiksi velvollisuudesta kanalaisille ja eurooppalaisille yhtiöille, tai siis kohdella sitä, että kanalaiset kohtelevat eurooppalaisia yhtäläisesti. Tämä velvoite sopimuksesta kansallistuomioistuimet, voivatko ne sitten olla toimivaltaisia soveltamaan tätä lainsäädäntöä, se on kysymys, joten pitää olla järjestelmä jälkeellä, vaikka nykyjärjestelmä ei olekaan paras mahdollinen. Kiitos. Thanks a lot. Uh, kiitos, kiitos. Sitten herra Pritchard. Thank you. Uh... Kiitos. Täällä esitettiin kysymys siitä, kuinka moni arkkitehti voisi viedä palvelujaan. En voi mitenkään tieteellisesti ennustaa tätä. Olemme yhtäältä tarkastelleet äh, Ranskan ja Quebecin välistä liikennettä ja 2008 sopimuksen hyödyntämistä, joka kattaa ammattipalvelut ja noin 175 yritystä on asettunut Quebeciin. Mutta ammatillinen liikkuvuus yleisemmin. Vaikka rajat ylittävä liikkuvuus EU:ssa on laman myötä vähentynyt, koska ei ole niin paljon työtä tarjolla. Se on kasvanut EUn ulkopuolelle. Ja sitten on kysymys, minkä luontoista työtä on tarjolla. Ja jossakin Kosken maassa on tietty prosentti ammattilaisia, jotka ovat liikkuvia, ja, mutta palkkioiden määrä on kasvanut ja usein se on tupla verrattuna ihmisten liikkuvuuteen. Uh, niin, herra Piipak sanoi, että odotamme, että kaupankäynti säännöllistyy, sitä säännellä näin tiedämme, mitä voi, millä voi käydä kauppaa, millä ei. Parlamentin äskettäin keskusteli ja puheenjohtajakin sen mainitsi näistä konfliktitimanteista, näin myös mietinnön kirjoitusvälineistä, ja me haluamme kaikilla käydä kauppaa. Mekin haluamme yleismaailmalliset säännöt, ja tavallaan se on yksi huolenaiheistammekin, koska se SETA poikkeava on säännöistä. Esimerkiksi positiivinen äh, luettelointi palveluissa ja salpalauseke ja standstill-lauseke ja SDS, jossa sanotaan, että haluamme siinä saada globaalit säännöt. Useat eivät ehkä tiedäkään siitä. Eli huoli siitä, mitä, minkä tyyppisiä sääntöjä, minkälaista kauppaa. Eikä oikapolkua taida valiokunnalle olla. Kaikella kunnioituksella täytyy myös punnita riskejä ja etuja, kuten mekin olemme yrittäneet tehdä avoimen mielin ja katsoa, että missä tasapaino on. Meidän mielestämme tasapaino ei ole tarpeeksi hyvä. Julkisista palveluista, terveydestä, sanonkin jo paljon, mutta huomasin, että parlamentissa käytiin mielenkiintoinen keskustelu terveyskriisistä ja niukkuudesta terveyspalveluissa ja siellä tuli mielenkiintoisia esiin asioita esille, jotka ottavat tätäkin keskustelua, koska tarvitaan todellakin julkisia investointeja siihen, että saadaan kestävät palvelut, voidaan saada aikaan kasvua ja työpaikkoja. Ja jos naapurille sopii, niin kun hän kertoi minulle, että 40 prosenttia arkkitehdeistä itse asiassa äh, toimivat äh, julkisissa hankin, julkisten hankintojen perusteella. Hyvät säännöt niille on, mutta en maininnut, että itse asiassa meidän tulkintamme julkisten hankintojen kappaleesta on itse asiassa taka-askel eu hankintasääntöihin koskien äh, sosiaalisia ja ympäristökriteereitä ja sitten Onko se tässä ongelmia vai ei? Jos ajattelet, että se tässä ei ole ongelmia. Sitten selityksellä ei ole mitään äh, merkitystä, mutta jos ajattelee, että ongelmia se tässä on, niin sitten äh, auttaako selitys äh, niiden selvittämisessä se tässä kysymyksenä on, niin meidän näkökulmasta on vaikea nähdä, että miten selitys voisi uudelleen kirjoittaa niitä asia tekstistä, jotka ovat hyviä. Yksi esimerkki selityksessä, mitä siellä sanotaan, niin se täytyy asettaa sitä vastaan, mitä ei sanota. Totuus ja puolitotuus vaatii sitä, että sanotaan myös se, mitä ei sanota. Kukaan ei ole sanonut, että yksityistettäisiin hallintoja. Jos tämä laitetaan selitykseen, niin se, ei auta, se auttaisi, jos sanotaan, että sitä ei heikennä sääntelyä. Thanks a lot. Um, Kiitos. Sitten Rova Renshaw. Very much. Um, Kiitos. I definitely like to support... Kiitos. Tuenne useiden valiokuntaedustajien vetomusta kyseenalaistaa tämän tulkintaselityksen oikeudellinen status, pohdimme sitä, miten oikeasti sitova se olisi, viittaisivatko tuomarit siihen, jos tulisi oikeusjuttuja sitä jatkossa. Pidämme hyvän ilustuksessa, että kansanyhteiskunnan huolet on vihdoinkin tunnustettu, ja eräs edustaja oli oikeassa, kun sanoi, että tämä on ennennäkemätöntä, että kansanyhteiskunta on mukana tässä kohtaa, ja näin ei ollut aikaisemmissa neuvotteluissa tekstistä julistuksen myötä. No se nyt ei ole kuitenkaan vakuuttavaa ja se osoittaa, että neuvottelijat tunnustavat nämä huolenaiheet ei ole tarpeeksi selvästi osoitettu tekstissä nykymuodossaan. Kiinnostavaa on tämä lause investointisuojasta, että sitä sisältää säännöksiä, joiden myötä osapuolet voivat antaa velvoittavia notteja karolle ja EUlle. Ne käyttävät näitä säännöksiä sitten, jotta vältetään väärät tulkinnat seta tuomioistuimen päätöksistä tämä laittaa hälytyskellot soimaan ja näin ollen ehkä sopimusta voitaisiin käyttää väärin. Ja nämä ovat perusteltuja huolenaiheita, jos ne haluttaisiin oikeastaan myöhemmin mukamas ja puuttua niihin oikea-aikaisesti, ei vaikuta kovin pragmaattiselta tai uskottavalta, joten haluaisimme pyytää, miten tämä toimisi käytännössä ja toistamme, että oikeudelliset ongelmat, investointi, ja ekopoksumuksessa pitää tulla tarkistuksi nyt. Saksan tuomareiden järjestö on pyytänyt tästä tuomioistuimen lausunto, toivomme, että varmasti tekisi samoin. On tärkeää saada tämä nyt heti, että vältetään pitkät oikeusjutut jatkossa, erityisesti jos ajatellaan investointisuojalausekkeita lisään halvemmat hinnat äh, terveydelle tuotteista ja lisää sairauksia, niin, niin ja sitten oli kysymys äh, kohtalaisista, kohtuuhintaisista lääkkeistä ja vaikutus lääkärin hintaan toisopimuksella vetoaisimme siis tässäkin. No, ja tarpeeksi aikaa tähän on, että olisi vaikutusten arviointi molemmista, jotta jäsenvaltiot voivat tehdä sopivat järjestelyt, joilla voitaisiin välttää vauriot. okay, and now... Selvä peli. Nyt sitten sitten puheenvuoron saa seuraava puhuja. Thank you, Chairman. Uh, and first again. Kiitos ja pyydän anteeksi, että emme vastaa kaikkiin kysymyksiin. Sanoisin loputtomasti. Päivän huolenaiheet heijastavat sitä, mitä olemme kuulleet pitkään jo tämän vakavasti ja siksi olemme viimeiset kaksi vuotta pyrkineet voimakkaasti selittämään, mitä mieltä me olemme. Huolenaiheiden vakavasti ottaminen ei merkitse sitä, että Euroopan unionin institutionaaliset järjestelmät, mu, järjestelyt muuttuisivat. Komission neuvottelut sopimuksen mielestä se on hyvä sopimus. Nämä huolenaiheet, jotka me tunsemme, ne eivät ole uusia. Ne otettiin huomioon sopimuksessa, ne on suojeltu. Nyt on neuvoston tehtävä laatia sopimus tämän talon suostumuksella. Teidän tehtävä on päätellä, päättää, onko sopimus tarpeeksi hyvä. Olemme neuvotelleet, neuvottelut ovat loppu. Nyt jää nähtäväksi, onko sopimus tarpeeksi hyvä Euroopalle ja Kanadalle, ja Kanadahan päättää omasta puolestaan. Sanon tämän, koska tämä yhteinen lausuma, tulkintalausuma, se tarkoitus ei ole muuttaa sopimusta. Ja sen tulkintaa lauselman ja sopimuksen välillä ei ole ristiriitaa. Me pyrimme selkeästi Selk- selittää myöhemmin, selko EU-kielillä selittää, mitä sopimuksessa on juridisesti. Tartakseni yhteen huolenaiseen. Julkiset palvelut, kuulemme julkiset palvelut jo ja liitoilta, että se, että kannustaa yksityistämiseen, niin sanomme, että, että näin ei ole. Voimme antaa teille kolme sivua juridisia argumentteja me näyttää, mitkä ää, lainkohdat merkitsevät sitä, että tässä ei kannusteta yksityistämiseen, mutta sanomme tämän myös selkokielelle. Tämä ei estä palveluiden palauttamista julkisen sektorin, esimerkiksi jos on yksityistetty julkista liikennettä ja halutaan sitten palauttaa ne julkisella sektorilla voimme esittää oikeudellisen analyysin, miksi näin on. Emme odota, että kaikki lukijat olisivat kansainvälisen oikeuden asiantuntijat Me sanomme selkokielelle, että sopimus ei estä äh, yksityisten palveluun äh, ottamista takaisin julkiseksi palveluksi. Ja sitten tämän lausuman arvo voisin antaa teille oppinne lauselman, miksi Viinin sopimus oikeutta koskevan yleissopimuksen mukaisesti. Tällä on oikeudellista arvoa. Komission, Kanadan ja neuvoston oikeuspalvelut ovat samaa mieltä, ja näinhän ei joka päivä tapahdu, ja neuvosto meni niin pitkälle, että he ovat sitä mieltä, että tämä on sitova tulkinta, tuomioistuimelle sitova tulkinta. Me olemme tehneet tämän niin, että jos tuomioistuimella olisi epäilyä setan tekstistä, eh, tuomioistuin eh, pitäisi ottaa tämä huomioon, eikä sillä olisi paljon valinnanvaraa. Keskustelu tästä tekstistä ei ole loppu. Siitä tulee loppuversio toivottavasti viime päivinä, jos saamme neuvostosta päätöstä ensi viikolla. Me teemme työtä asioista, jotka eivät ole mitenkään vähän merkityksisiä parin kohtaa, jolla väärinkäsityksiä hälvennetään. Vansin julkiset palvelut, vesiterveys, muut. Meidän täytyy kunnioittaa jäsenvaltioiden demokraattisia päätöksiä. Jotkut jäsenvaltiot ovat yksityistäneet nämä palvelut osin tai laajalti ne ovat mutta mielensä, mutta kun jos eivät mieltään muuta, silloin meillä on sisämarkkinat, joissa toimivat kilpailevat. Me neuvottelemme kauppasopimuksesta samalta pohjalta. Jos nuo jäsenvaltiot muuttaisivat mielipiteensä, vetäisivät nämä palvelut julkiseksi palveluksi, se ei lopet, estäisi heitä eikä ilmassa ole mitään oikeuksia, keinoja estää sitä. ole oikeudet sekä tulkitsevalla aseman että sitä tekstiä. Selkeä säätelyoikeus on olemassa. Säätelyoikeudella on kaikissa maissa perustuslailliset rajoitteet. Säätelijällä on oikeutta dominoida ihmisten elämää. Heillä on säännöt ja setän säännöt kunnettava täysin niitä sääntöjä, jotka koskevat säätelyoikeutta EU-ssa ja jäsenvaltiossa. Geeni muunnellut organisaatiot, ei GMO-tuotteita, joita ei ole EU-ssa, jolle ei ole EU-lupaa. GMO-tuontia Kanadasta ei ole, jos lupa ei ole EU-ssa. Tämä on ehdottoman varmaa. Ja tämä ennalta varautumisperiaate. Se on sopimuksessa kiinni ja sopimus ei riko sitä. Kanada tunnustaa sen. Ja ennen neuvotteluita Kanadassa oli, kanssa oli poliittinen sopimus, että tätä periaatetta ei uudelleen neuvotella. Silloin olisimme päättäneet, että emme neuvottele saman GMOista tai hormonilihasta. Alkuperämerkinnät kaikki nämä tuhannet tuotteet, joita me tuotamme, niitä ei, niillä ei käydä kansainvälistä kauppaa Kanadan kanssa. Kauppasopimusten kanssa on valikoima jäsenvaltioiden pyynnöstä. Konis se ei ole koskaan hylännyt yhtään jäsenvaltion pyyntöä. Itse asiassa meillä on usein pyyntöjä vetää tuotteita listalta. Ja joskus meillä on myöhäisiä ehdotuksia – jotka pyrimme saada listalle. Joten tämä on jäsenvaltioiden lista. Emme tiedä, mitä jäsenvaltiot prioriteettinsa päättävät tai mitä ne toimivat. He kysyvät niiltä, jotka käyvät kauppaan näillä tuotteilla. Tässä kohtuullisen täsmällinen kuva siitä, mitä kauppaa Kanadan kanssa gay-tuotteissa – joku ehkä haluaa tänä päivänä päättää, että käydään lisä, muissakin tuotteissa kauppaa, mutta aluksi Kanada vastusti ehdottomasti alkuperämerkintöjä. Nyt Kanada on hyväksynyt sui generisjärjestelmän, joka on pelko vammassa järjestelmässä. Kanada on luomassa omaa alkuperämerkintäjärjestelmää, joka on hyvin samanlainen kuin menee oma. Tässä meillä oli järkevä keskustelu Kanadan kanssa. En sanoin, että Kanada valitsee eurooppalaisen tien matoja kaukkoa myöten, mutta, mutta sillä tulee eurooppalaistyyppinen järjestelmä, jossa on nämä alkuperämerkinnät. Ja sitä vähentää sitä sopimuksen arvosta. Kun näitä lukuja tarkastelee, EU-talouden kanssa kaikki on, sen verrattuna kaikki on pientä. Mutta kysymys on miljardeista ää, eurosta lisävientiä, tuhansia lisätyöpaikkoja, eikä ole mitään komission tutkimusta, että 160 000 työpaikkaa häviäisi tutkimuksia on paljon. Ei ole mitään virallista komission tutkimusta vielä sopimuksen seurauksista. Me työskentelemme sen parissa. Kestävä kehitys. Se on sitovaa. Ellei sanktioita ja täytäntöönpanoa mutta tämä on EUn yksimielinen politiikka. Kaiken sen maataväityksen mielessä, että parlamentin kannattaa sitä. Ja tiedätte miksi? Meillä on kova keskustelu, ovatko sanktiot hyödyllisiä työehtoja rikkomuksissa kehitysmaiden kanssa. Tulee arviointi siitä, muutetaanko tämä lähestymistapaa, ja se tulee vaikea keskustelu. Me emme vain muuttaa sopimusta, kun ne mandaattia ole, mutta olemme luvanneet, että avaamme tämän keskustelun Kanadan kanssa ja tarkastelemme kysymystä. Ja haluamme selkeyttää muutamia sopimusta ja jos hoitammeko sitä työntekijöiden oikeuksien loukkauksien tapauksessa. Jos tämä olisi politiikkaa, komissio tekisi parhaansa sen noudattamiseksi, mutta se ei ole tällä hetkellä EU-neuvoston parlamentin politiikkaa. Lopuksi sanoin, että kauppasopimusten ei pitäisi tehdä kaikkea. Ei. ei kaikkea maailman pahan niiden ei ole tarvitsisi kor- korjata edes EUnkaan. Ne luovat työpaikkoja ja varallisuutta. Ne eivät edes takaa varallisuuden reilua jakautumista. Se on parlamentaarikkojen julkisten suuren yleisön palvelten tehtävä pitää siitä, että varallisuus jakautuu oikeudenmukaisesti. Takaa kojelaa tariffien poistamisen iällä työskentelee työntekijät oikeuksien parissa. Me käsittelemme kapauksen kanssa. Olemme linkin ja sitä on yksi parhaista tuloksista. Ei niin, että Kanada olisi koskaan, olisi koskaan kieltäytynyt ää, ilon periaatteiden hyväksymisestä. Heillä oli ongelmia tiettyjen sopimusten kanssa. Se auttoi, että muuttamaan jotain kantoja, me olemme ylpeisiä siitä. Kauppasopimus ei ole työntekijöiden oikeuksien sopimus, eikä sen pitäisi ollakaan. Kiitos puheenjohtaja. Uh, Kiitoksia vastauksesta. Ja laisesta sitovuudesta, jos ajatellaan tätä tulkintaselvitystä. Se on artiklan 31 vinisopimuksen suunnalla. Totta kai tarkistamme tämän oikeudellisen yksikön kanssa sitten myös, mutta uskoisinpa, että tämä on yksi tärkeimmistä elementeistä. Tämä laillinen sitovuus, se kysymys pitää ratkaista kunnolla, jotta teksti on osan koko sopimusta. Suurlähettiläs äh, kuulitte tätä hienoa keskustelua valiokunnassamme. Kysymykset ja vastaukset. Äh, mikä on teidän vaikutelmanne tai kantanne? Olkaa hyvä. Mauro is a tough act to follow, Mr. Chairman. Um... Tästä on hankala jatkaa. Mauron jälkeen on kunnia olla täällä että Kanadia on täällä Euroopan parlamentissa keskustelun aikana Euroopan ytimessä. Kiitos, kiitos, että kutsuitte minut. Opin monia asioita usein. En ei vastaamaan kaikkeen, eikä ole vastauksiakaan kaikkeen, mutta haluaisin muutaman nopean asian esittää näistä kommenteista ja sitten muutama yleinen asia. Sitten lupaan puhua lyhyesti. Toivottavasti tämä nyt menee tähän metafyysiseen jatkumoon. Totta kai voisimme puhua paratiisin roolista, mutta se nyt ei ole tämän päivän keskustelu ja sitten teknisistä asioista pitäisi puhua, sillä Mauro puhui myös näistä teknisistä asioista loistavasti, enkä voi puhua niistä, mutta arvostan kovasti hänen kommenttejaan. Muutama asia, jota voin kommentoida tässä. panemerkille merkille kommentit ja Pidämme maatalousyhteisön tukea hyvänä, jaamme nämä huolenaiheet arkaluontoisista aiheista, uskokaa pois. Meillä on niitä Kanadassa myös. Tämä oli hankala osa-alue, mutta olemme tehneet loistavan saavutuksen. Ymmärrän markkinahäiriön riskit, mutta osoittaisin, että se mistä nyt puhutaan, jos ajatellaan kokoa, Kanadalle alle 1 prosenttia Euroopan naulihamarkkinoista ja ja alle puolitoista prosenttia on tämä Kanadan tuotteita ei tule virtaamaan valtavasti Eurooppaan ja totta kai pääsyä on eurooppalaisille yhtiöille seurattu markkinoille ja maatilaisten myykset hienot ottiin esille. Tämä oli hyvin hankalaa meille. Olen sanonut sen alusta asti. Kyse ovat teidän serkkunne ja perheenne, jotka toivat perinteitä Kanadaan, ja meillä on nyt hankaluuksia selittää, mitä tässä nyt on ollut kyseessä, mutta ymmärrämme, miten tärkeää tämä on eurooppalaisille. Sitten oli kommentteja Penny Clarkin ja Renshaw. Valittelemme oppositiota, mutta tietysti ymmärrätte, että olemme yhtä mieltä huolistanne, jotka liittyy julkisiin palveluihin. Olemme ylpeitä julkisista palveluistamme Kanadassa. Olemme suojelleet niitä muista kauppasopimuksia ja sitoudumme siihen, että suojellaan myös tässä. Sen takia olemme tästä selviä. Eli tämän oikeus säännellä, että on laadukkaat julkiset palvelut, ympäristö, terveystyö, kaikki muut osa-alueet kuuluvat tähän toivottavasti. Tämä tulkintasallis, johon on viitattu, on avuksi. Mauro on vahvistanut minunkin käsitykseni, että se ei ole vielä saatu päätökseen. Se on neuvostossa tänään käsittelyssä ja Koreperissa. Toivottavasti, kun lopullinen versio saadaan, no eri versioita on ollut medioissa. Olen yrittänyt olla kiinnittämätön huomiota, sillä haluan lopullisen version niin teidänkin pitäisi tosti, kun sen saatte, voitte katsoa sitä, lukea sen ja siinä voidaan selittää, mistä tässä on kyse. Eli kyse on osapuolten sopimuksesta ja haluamme selittää, mikä tavoitteemme on. Toivottavasti siitä on siis apua. Tämä keskustelu alkoi herra Freelandin ja Trudon, pääministeri Trudon myötä. Ja useita Saksan edustajia vieraili meillä myös. Tätä keskustelua pidämme hyvänä Muutama kommentti David Martin, ILOn yleissopimus TES-oikeudesta. Totta kai olemme sitoutuneet muokkaamaan tätä, ja tämä kuuluu provinssien valtaan. Niiden pitää yksimielisesti suostua siihen, että muutoksia tehdään. Tekniset tarkastelut ovat käynnissä. Suurimmat periaatteet on jo sisältetty Kanadan työlainsäädäntöön. Se ei ole kiistanalaista. Prosessi on käynnissä ja uskomme, että saamme sen pian päätökseen. Kiitos kysymyksestä, kiitos myös kommenteista siitä, miten rakentavaa keskustelua on ollut. Olemme oppineet paljon matkan varrella ja, se, ja tämän tapaisten tilaisuuksien yhteydessä. Arvostamme sitä. Sitten oli kysymys viisumeista sitoudumme viime heinäkuussa siihen, että tarjotaan aikataulu syksyyn mennessä sille, että poistettaisiin viisumivapa- viisumivaatimukset ja täysi viisumivapaa matkustaminen eurooppalaisille Kanadaan. Tuo sitoumus täytyy pian siinä kaikki. Sitten oli kysymyksiä tietyistä oikeusjutuista, joita oli uutisissa siitä, miten sovelletaan kanalaisia maahanpääsy oikeuksien en voi kommentoida erillisiä oikeusjuttuja yksityisyyssyistä, mutta olen vakuuttunut siitä, että kollegani ovat tietoisia tästä ja katsovat, mitä jatkossa tapahtuu. PK-yritykset otettiin esille, kanalaiset PK-yritykset han ovat vahvasti tukemassa SETAa, niin kuin ne tukivat myös NAFTAa, koska ne nä- he näkevät hyödyt. Taisin, että me olemme tämän pieni kumppani, 37 miljoonaa, meitä teitä yli 500 miljoonaa. Mehän olemme pieni tässä suhteessa. Ja he näkevät hyödyt kyllä, pk ja ne voidaan osoittaa sen takia, haluamme jatkaa tämän kanssa. Siinä taisi, oliko muita, oliko muita asioita, no ei, kei. Yleisesti ottaen halusin sitä vetomuksen ja sanoa, että miten minä tämän näen, miten kanalaiset näkevät tämän. No he sanovat, että olemme avoin yhteisö, puolemme kauppaa, ja se on tärkeää työpaikoille, se on etusijalla. Tässä on kyse, että moninaistetaan toimintaa ja katsomme ensin Eurooppaan, emmekä USAan. Pääministeri Trudeau valittiin ja hän halusi tukea keskiluokkaa. Kauppa on osa tuota tutkimusten mukaan. 20 prosenttia lisääntyy kahdenvälinen kauppa ja se on 11,6 miljardia euroa EUn taloudelle. Ja me haluamme, että tämä toteutuu ja tarkoittaa vaurautta ja keskiluokan työpaikkoja. Ja Totta kai valtio tässä tukee politiikkaa. Meistä tämä on edistyksellinen kauppasopimus, olemme sitoutuneet siihen, että hallituksella on voimakas rooli, kuten tekin. me samat arvot sosiaalisen mallin. Antakaa meille siitä kiitosta. Joskus ajatellaan toisin, mutta meistä tämä on edistyksellisin kauppasopimus koko maailmassa. Ministeri Freeland on ollut täällä parlamentissa ja pääministeri Trudeau ovat sitoutuneet edistykselliseen kauppa-agendaan globaalisti. Haluamme tunnustaa huolenaiheet, joita kansalaisillamme on ja ympäri maailman, jossa globalisaatio tapahtuu, entä kauppa ja sen edut ja miten varmistaa, että puhutaan osallistavasta kasvusta. No olemme avoimia tuolle keskustelulle kaikkialla. Sillä ovat meille tärkeitä arvoja. Ja sitten oli strateginen kysymys, johon moni mihin suuntaan maailma sekin on suurempi keskustelu, mutta Tämä pitää ottaa huomioon, että maailma muuttuu, on uusia matteja ja säännöt muuttuvat globaalissa taloudessa. Meidän pitäisi kirjoittaa nyt säännöt globaalille kaupalle, kun katsotaan eteenpäin, eikä pidä antaa muiden toimia meidän puolestamme. Meidän pitää toimia yhdessä, Arvostan, että olette hyviä kumppaneita ja ystäviä, sen takia vetoan teihin. Toivon, että ymmärrätte, että suhteemme on laaja, syvällinen, olemme sitoutuneet yhdessä samoihin tavoitteisiin ja painopistealueisiin. Tämä ei ole sattumaa. Näemme samat haasteet maailmassa, missä tunnet kansainvälisen oikeuteen, sääntöperustaiseen maailmallisuuteen ilmastonmuutoksen torjuntaan. Turvallisuuskysymyksissä on myös samaa mieltä Euroopassa ja tässä toimimme monilla aloilla ihmisoikeudet, sukupuolten arvo ja osallistava kasvu, joten se tuo meidät lähemmäksi toisiamme uskon tähän. Kyse ei ole vain liiketoiminnasta valtioiden välillä, vaan myös kansalaisista siinä kaikki, mitä haluaisin sanoa. Tämä tuo ihmisiä yhteen. Liikkuvuussäännökset ovat tärkeät, mutta olen nähnyt kauppaa ja kaikki sopimuksemme ja yhteistyömme tuovat ihmisiä yhteen. No itse olen tästä myös esimerkiksi rakastunut Eurooppaan paikkana, ideana. Monta vuotta sitten rakastuin myös eurooppalaisen naisen, saamme lapsia naamisiin. Olen esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, mitä hyvää voi tapahtua, kun Kanada ja Eurooppa lyövät kättä. Kiitos. Kiitos, eläköön keskustelu. Thanks a lot. Kiitos. Suurlähettiläs, mainitsitte monia asioita, joista täällä puhuttiin. Jos on muita kysymyksiä, jäljääviä kysymyksiä, niistä voitte keskustella kahdenvälisesti milloin tahansa. Kiitos kovasti kovasti. Nyt sitten esitteli saa puheenvuoron. Thank you, Chairman. Um, dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat ja vieraat. Muutama kohta lisäksi. Ensinnäkin hyötyköyhille. Yksi esimerkki ja yksi lisätulkinta, jotka, joita kiinnostaa faktat. Jos kauppasopimus saadaan toimimaan, esimerkiksi tekstiilivalmistajat maissa, kuten Bangladesh, Indonesia, pystyvät myymään asiakkaille EU:ssa ja Kanadassa. En nyt sinänsä mainosta ekonomistia, mutta aika älykäs lehti se on. 37. lokakuuta. Lukekaa se numero C. Yksinkertaisella kielellä selittää, miksi köyhät hyödyntävät, hyötyvät vapaa, kansainvälisestä kaupasta enemmän kuin rikkaat. Lukekaa se ja sieltä saat, fakta, jos tarvitaan. Sitten kauppamääristä. Olisin samaa mieltä Pesosen kanssa Ukrainan aggression jälkeen tuli eh, arvojen pohjalta kauppakielto talouspakotteet. Tietysti monet maat, kuten minun maani ja Suomi, odottavat, että EU pyrkii tarjoamaan vaihtoehtoisia markkinoita. Ja kenen kanssa sitten, jos ei samalla tavalla ajattelevien kuin kuten Kanada? Valitettavasti täytyy sanoa, että joillekin, meistä ei kaikille, vähemmistä, mutta kuitenkin joillekin. SETA-päätöksessä ei ole vieläkään kyse todellisuudesta ja faktoista, vaan ideologisesta kamppailusta. Eli jos nyt tarkastelen tätä tulkintaselitystä, niin ei sen tarkoitus ole parantaa sitä. Siinä ei ole sinänsä vikaa. Sen avulla voi vain ymmärtää, että mitä se oikeasti tarkoittaa, jos nyt haluaa ymmärtää, koska jos haluaa sitä, että julkinen päätöksenteko on mukana tässä, niin silloin täytyy helpolla kielellä tätä tietoa tarjota. Näin minä tämän selityksen ymmärrän. Valitettavasti meillä on useita hienoja ihmisiä ihan äärivasemmalle ja äärioikealle, jos näin nyt voin sanoa, jotka mielellään sanoisivat, että he eivät halua tukea SETAa vain sen vuoksi, kun se ei ole mikään ihanteellinen paratiisisopimus, mutta samaan aikaan ihan mielellään kävisivät kauppaa maiden kanssa, kuten Venäjä, kysymättä mitään lisäkysymyksiä. Ihan vain rahan perässä. Ja nyt jos, no, tämä on ilmeisesti, jos katsotaan, miten nämä ihmiset puhuvat. Mutta sitten lopuksi sanoisin, että me enemmistön Euroopan parlamentissa, ja uskon, että Euroopan parlamentin enemmistö, kuten se puolue, jota minä edustan, EPP, puolustaa vaurautta, oikeudenmukaisuutta ja kasvua. Ja näin saamme sopimuksesta todellisuutta mahdollisimman nopeasti. Ja kiitän keskustelusta. So, thanks a lot, rapporteur. Kiitos esittelijä, kiitos asiantuntijoille, kaikkia hyvää. Kiitos äh, tasoisesta keskustelun, kiitos Mauro, kiitos suurlähettilässä. Ja minusta tuntuu, että pysytään nyt yhteydessä tulevina kuukausina. Kaikkea hyvää. Okay. So, then we switch to... Um... Sitten siirrytään kohtaan kuusi ja seitsemän. Kyse on yhteiskeskustelusta EUn ja Uzbekistanin kumppanuusyhteistyösopimuksen määräysten ulottaminen kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan. Pyydän! Can't understand that you are leaving now the room, so it's even important. Jos poistutte täältä, niin tämä on tärkeää, että olette hiljaa, koska tässä nyt käsitellään pakkotyötä ja lapsityövoimaa pyydän hiljaisuutta. Yhteiskeskustelu tekstituotteiden kaupasta EUn ja Uzbekistanin välillä muistatte, että lykkäsimme tätä pitkäksi aikaa, koska oli lapsityö, pakko lapsityötä Uzbekistanissa havaittu, kun korjattiin tiettyjä tuotteita. Kysymme ILOta tarkastamaan tilanteen ja parantamaan tilannetta tai työstämään parannusta ja viime kuukausina olemme käyneet keskustelua ILOn kanssa, sillä tuli myös teksti tähän liittyen ja nyt sitten keskustellaan esittelijä Maria Areenan kanssa tästä. Annan hänelle puheenvuoron. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. suhteessa siihen, mitä aikaisemmin sanottiin, no tämä tulee osoittamaan, että tietyt toimet eivät osoita ideologiaa. 2011 muista siitä Euroopan parlamentti sai neuvostolta pyynnön tästä tekstiiliprotokollan suostumuksesta parlamentti äänesti joulukuussa väliraportissa, jossa oli useita suosituksia. Ja tekstilipöytäkirjan hyväksyminen ehdostettiin sille, että parannetaan tilannetta, jos ajatellaan lapsityötilannetta ja pakkotyötä Uzbekistan. 2013 vuodesta lähtien Uzbekistan tekee yhteistyötä ILOn kanssa, mikä on jota pitää korostaa sillä. Se ei ole ollut helppoa ja tämä yhteistyö ILOn kanssa on aiheuttanut monitorointia, jolla voi, joka mitä puuvilla tuntoa on monitoroitu. ILOn mukaan lapsityö on lähes kokonaan poistettu Pakkotyö kuitenkin on monimutkaisempi aihe ja siinä kestää pidempään. Valistuskampanjoita on nyt perustettu, hallitus on ryhtynyt toimiin parantaakseen työoloja ja on sitoutunut Decent Work Country-ohjelmassa ILOn alaisuudessa. Uzbekistan on ryhtynyt useisiin toimiviin vuosina, jos ajatellaan pakkotyötä ja lapsityötä ja sehän on parantanut myös puuvilla tuotannon ehtoja. Pitää ottaa huomioon myös positiivinen yhteistyö ILOn ja hallituksen välillä. Näin ollen minä ehdotan tämän mietinnön myötä, että annetaan suostumus sille, että ratifioidaan, tai siis tulen, tulisin suosittelemaan sitä koditinaalissa, jos saamme tietotarkoitukset läpi. Ja näin ollen voitaisiin tämä protokolla ratifioida, tämä suostumus sen mukana tulee myös päätöslauselma, jonka myydään Uzbekistaniin. Viranomaisten pitää jatkaa yhteistyötä Uzbekistanin kanssa, jotta voidaan lopullisesti poistaa pakkotyö ja lapsi, siis kunnolla ihmisarvoisen työn käyttö puuvilla tuotannossa. Pyydän myös komissiota ja EUH pitämään parlamentti ajan tasalla edistyksestä, jos tulee vakavia loukkauksia ihmisoikeuksissa. Parlamentti varaa myös mahdollisuuden keskeyttää tämä, josta on sovittu kumppanuussopimuksessakin, on tärkeää osoittaa tämä päätöslauselmassakin. Totta kai haluan kuulla myös kollegoiden kommentteja ja erityisesti varjastelun kommentteja. Odotan jo innolla tarkistuksen ja muistuttaisin. Tarkistukset pitää jättää viimeistään 17.10. Monitorointiryhmä Järjestetään 11. lokakuuta, sen käsitellään Keski-Aasiaa, sitten lausunnosta Afetissa järjestetään 20. lokakuuta ja Intassa 9. ja 10. marraskuuta, jotta mentäisiin täysistuntoon joulukuussa. Kiitos. Merci beaucoup, Maria. Kiitos, Maria Arena. Joten ei ole varjoesittelijöitä paikalla, mutta edustaja Pabrekke korvaa Kvistadova, niin olkaa hyvä. Can't leave you, you know. Uh, so, uh, first of all, uh, I have to... Minä en mitenkään voi lähteä täältä. Minun täytyy pyytää anteeksi varjoesittelijä, vaikka hän ei terveellisestä syystä pysty tulemaan, mutta hän pyysi sitä muutaman näkökohdan e Uzbekistan kumppanussopimuksen jatkamisesta tekstiilien suhteen. Rova Areenan mietintöluonnoksesta myös. Ensiksi hän kiittäisi esittelijä tasapainosta tekstistä ja ehdotuksesta, että protokollalle lain jatkamiselle annettaisiin suostumus. Ja, ja haluan, että parlamentti antaa suostumuksensa. Ja tämä on vain johdonmukaista aikaisemman argumenttimme kanssa – 2011 päätöslauselmassa me että me haluamme konkreettisia muutoksia Uzbekistanissa ennen kuin semmoista jatketaan, mutta täytyy me tunnustaa, että Uzbekistan on parantunut viimeisen kolmen vuoden aikana lapsityön suhteen ja pakkotyön suhteen työtä vielä tehtävänä, mutta parlamentin pitäisi rohkaista Uzbekistania etenemään tällä tiellä ja tunnustamaan muutoksia. Muutoksia Uzbekistanista ei voi yhdessä osa tehdä, mutta tämä tarvitaan muun muassa kauppaa, politiikkaa ja tekstiiliä pöytäkirjan suhteen. Me lähetämme myönteisen viestin Uzbekistaniin, että kannattaa parantaa tilannetta. Kaikissa suhteissa se on myös kannustin muuhun edistykseen, niin että tämä että työvoiman aseman parantaminen Uzbekistanissa jatkuisi. Eli me teemme itsestämme relevantteja, meillä on mahdollisuus parantaa tilannetta rajan ulkopuolella. Viimeaikaisista tapahtumista me näemme, että virkaan tekevä presidentti on allekirjoittaa muutetun jossa otetaan ilon suositukset huomioon. Laki on alahuoneessa hyväksytty 10.3. ja ylähuoneessa 25.8. Parlamentti ratifioi äh, ilon äh, järjestäytymisoikeutta koskevan sopimuksen tänään. Ja tämä selkeästi osoittaa, että Uzbekistanissa tapahtuu merkittävää edistystä – osittain ja paljolti meidän neuvottelujen asiasta. Ja tämmöistä, mitä poliittista epävarmuutta ei ole Uzbekistanin kumppanien suhteen, valitseman tien suhteen. On behalf of... Kiitos Takkulan puolesta. Edustaja Shake. Thank you very much, Chair, and apology. Kiitos puheenjohtaja pahoittelut Hannun puolesta, että hän ei voinut olla paikalla, joten luen tekstin, jonka hän on valmistellut. Hyvät kollegat, olen tyytyväinen, että valiokunta lopulta hyväksyy etenemisen asiassa, joka on ollut vireillä jo vuosia. 2011 vuodesta lähtien parlamentti silloin ei hyväksynyt asiaa. Haluaisin kiittää esittelijä Rova Maria Arenaa hyvästä, hyvin laaditusta työstä. 2011 päätöslauselmassa parlamentti otti esille työoikeuksia koskevat huolet, mutta myöskin siitä, että maatalousjärjestelyt ovat vanhentuneita monissa äh, kehitysmaissahan niissä tarvitaan parannuksia ja se oli este ratifioinnille, mutta kuten kuultiin kuulemistilaisuudessa, joka pidettiin ennen kesää, ILO on esittänyt positiivista huomiota viimeaikaisista kehityskuluista Uzbekistassa varmistaen, että monet lasten työvoimakäyttöongelmat ovat vähenemässä. Valitettavasti työtä on vielä tehtävänä, jotta pakkotyöongelma voidaan poistaa. Kuten on jo voitu nähdä ilon raportista 2015, Uzbekistan on lähtenyt moniin kampanjoihin ja ponnistanut kovasti, jotta työoikeusasiat otetaan esille. EUn pitäisi tunnustaa nämä ponnistukset. Uzbekistan on soittautunut hyvää yhteistyöhalua ilon ja EUn kanssa ja osallistunut avoimiin keskusteluihin. Kaupankäynti on tärkeä väline osoittaa tukea positiivisille kehityskuluille ja Uzbekistan on osoittanut näitä vuosien aikana, että sillä on halua saada tuloksia maatalousjärjestelmän uudistuksia on tehty suhteellisen lyhyenä aikana. Suuria edistyksiä on saatu aikaan eh, työoikeuksien suojelussa. Lopuksi huomauttaisin, että ei pidä unohtaa strategisen tasapainon merkitystä keskiaikaisessa. Siellähän on kehitysmaita, maiden kuten Iran, Venäjä ja Kiinan välissä. Teksti näyttää olevan tasapuolinen, mutta meillä on joitakin huolia kohdasta 11 jäljitettävyysehdotuksesta, mutta keskustelemme edelleen tulevina viikkoina asiasta ja teemme työtä mietinnön ja päätöslauselman osalta. Kiitos, Hannu. Kiitoksia. Kiitos sitten edustaja Obermaier. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Niin tässä ilmeisesti tämän ILOn positiivisten havaintojen myötä Uzbekistanissa menee eteenpäin. Näin ollen tuemme myös tätä mietintöä. Hannu Takkula käsittää tätä lyhyesti jo, missä meidän pitää toimia voimakkaasti ja meidän pitäisi ottaa huomioon työongelmat, mutta myös ympäristöasiat. Tiedämme, että Aralin järvi on kovin saastunut, se pienenee ja tämä monokulttuuri, yhden vilje, sen viljelyn joka on tärkeä osa sopimusta, nimittäin puuvilla. Siellä on paljon ongelmia, kunnes mitä tulemassa vedenkäytön tavoitteisiin EUlla on tässä käsillään suuri ympäristöongelma, jossa pitää auttaa, pitää antaa tukea tälle alueelle, jotta saadaan positiivista kehitystä. Kiitos. Sitten komissio saa puheenvuoron. Herra Surmeles. Yes, uh, thank you, Kiitos puheenjohtaja. Komission puolesta myöskin kiitämme ja mietintöluonnoksesta, kuten olemme selittäneet ensimmäinen yhdeksättä, kun meillä oli laajempi keskustelu aiheesta. Meistä on tärkeää tunnustaa se edistys, mitä Uzbekistanissa on tapahtunut lapsityövoiman suhteen ja jossain määrin pakkotyön suhteen. Komissio pitää myönteisen äh, yhteistyötä Ilon ja Uzbekistanin viranomaisten kesken. Ja olemme pyrkineet mahdollistamaan tätä yhteistyötä ja on myönteistä, että tämän yhteistyön seurauksena kentällä tapahtuu myönteistä, mutta olen kanssa samaa mieltä, että on tarvetta äh, valvoa tilannetta, seurata sitä, ja sitä me, näin me teemmekin yhteistyössä ILO tässä. Seuraamme tilannetta myöskin delegaation avulla, delegaation, joka on Uzbekistanistanissa. Ja mielemme annamme lisätietoa Uzbekistanin kehityksestä oikeilla formeilla. Kiitos sitten Maria. No en lisää mitään, sillä enemmistö puhuneista taisi tukea minun mietintöäni, joten odotan jo innolla tarkistuksianne, erityisesti suhteessa päätöslauselmaan, joka meiltä tulee, sillä mielestäni se on hyvin tärkeä. Se tiivistää ponnistelut, joita Uzbekkien pitää jatkaa meidän pitää käyttää tota, totta kai tätä tilaisuutta, jotta voidaan sanoa, että se mitä on tehty menee oikeaan suuntaan, mutta pitää myös jatkaa painostusta ja sanoa, että on paljon parannettavaa Uzbekistanissa saatavan ihmisoikeuksia. Sen on tärkeää, että EU myös valvoo näitä arvoja. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Tarkoitus jättää viimeistään 16. lokakuuta. 17. päivä lokakuuta kello 12 äänestysvaliokunnassa marraskuussa ja todennäköisesti päätös täysistunnossa joulukuussa ennen joulua. Joten pidämme nyt tauon. Seitsemän minuuttia suunnilleen. Sen jälkeen aloitetaan koordinaattoreiden kokous suljetuin ovin.